Mesdames, Messieurs, chers collègues, ladies and Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Aloitamme nyt kokouksemme. Meillä on tulkkaus 23 Euroopan unionin kielellä. Ja olemme suorassa lähetyksessä internetissä kaikki Euroopan parlamentin kokoukset, kuten monet, monissa kansallisissakin parlamenteissa, ovat avoimia yleisölle ja ne lähetetään laajasti internetissä. Haluaisin Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan nimissä toivottaa teille tervetulleeksi. Kiitän teitä siitä, että olette tulleet tähän nyt jo vuosittaiseen tapaamiseen, jonka kautta valtiovarainvaliokuntien ja budjettivaliokuntien edustajat eri parlamenteista, jäsenvaltioista, Brysselistä tai puheenjohtaja valtioistakin voivat kokoontua yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Haluaisin kertoa teille siitä, että kun että tänä vuonna 35 senaattoria on vastannut kutsuumme kansallisista parlamenteista. He edustavat 18 parlamentaarista kokousta. Haluaisin erityisesti tervehtiä budjettivaliokuntien ja valtiovarainvaliokuntien puheenjohtajia Belgiasta, Bulgeriasta, Tsekkiin, tasavallasta, Espanjasta, Unkarista, Puolasta, Portugalista, Romaniasta ja Slovakiasta. Muista maista on edustajia varapuheenjohtajien ja jäsenten edustamina. Tämän päivän kokouksemme pidetään ajanjaksona, joka on erityisen merkittävä Euroopan unionille – Eurooppa-neuvoston kokoontui joitakin päiviä sitten. Ja Euroopan komissio tulee ensi kesäkuussa esittelemään ehdotuksia Euroopan rahoituskehystä varten vuoteen 2020 asti. Ja todella kokoonnumme tässä näiden kahden tapahtuman välissä. Joitakin päiviä sitten Eurooppa-neuvosto hyväksyi uuden menettelyn, jonka myötä kaikki jäsenvaltiot tulevat paljon aikaisempaa tiiviimmin koordinoimaan budjettipolitiikkaansa ja talouspolitiikkaansa. Muutaman kuukauden päästä Euroopan komissio esittelee omat ehdotuksensa – että voidaan jakaa Euroopan unionin budjetin suuret kokonaisuudet vuosille 2014-2020. Tähän tiedätte, että Euroopan unionin talousarvio on leimaa usea monivuotinen rahoituskehys. Nyt olemme vielä kaudella 2007-2013 olemme valmistelemassa rahoituskehystä vuosiksi 2014-2020. kansallisten parlamenttien budjettivaliokunnan ja Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan välillä. Meistä tuntui tärkeältä käydä keskustelua näistä asioista näin tärkeinä aikoina. Tiedätte, että meidän parlamenttimme puhemiehet kokoontuvat vuosittain parlamenttien puhemiesten huippukokoukseen ja viimeisimmässä kokouksessaan he pyysivät valtiovarain- ja budjettivaliokuntien suurempaa yhteistyötä ja tässä hengessä tämä meidänkin kokous nyt järjestetään. Olemme lähettäneet teille eräitä asiakirjoja tämän kokouksen valmistelemiseksi ja keskustelun herättelemiseksi työskentelytavoista haluaisin ehdottaa sellaista, että pienen alustukseni jälkeen annan puheenvuoron ähm, vuoden 2012 talousarvion esittelijälle Rova Baltzar. Minä pyytäisin, että kaikki kansallisten parlamenttien edustajat, jotka haluavat, eh, kertoisivat, mitä mieltä he ovat näistä aiheista, joita me käsittelemme yhdessä tänä tänään. Sen jälkeen sitten keskustelussa jokainen parlamentti saa ilmaista kantansa. Sitten me täytämme nämä siniset lomakkeet. Te voitte tällä pyytää siis puheenvuoroa, joten kaikki saavat sitten mahdollisuuden puhua, jotka haluavat. No, mistä sitten on kysymys tässä keskustelussa? muutamalla sanalla. Kaikki maamme ovat nyt sellaisessa budjettitilanteessa, että budjetit ovat todella kireitä. Euroopan unionin budjettihan rahoitetaan kansallisista budjeteista, niin tietenkin tästä johtuen meidänkin tilanteemme on hyvin vaikea. Raha on vähän ja ne tehtävät ja velvoitteet, joita meillä parlamentaarikkoina on, niin ne tehtävien mukaisesti meidän on mahdollisimman parhaalla tavalla käytä, käytettävä näitä rahoja. Kuinka me voimme sitten tehdä työmme? Sillä tavalla, että ei tehdä päällekkäistä työtä ja ettei tuhlata rahaa. on äh, kuluja, joita on, jotka ovat Euroopan tasolla ja sitten on toisenlaista rahankäyttöä kansallisesti. Ja miten me voisimme toimia, jotta eräillä aloilla, joihin kansallisista varoista käytetään paljon rahaa, niin miten esimerkiksi tutkimuksen alalla, miten saavutetaan kriittinen Eh, massa syntymään, niin miten se voitaisiin toteuttaa. Siis toisin sanoen tarkoitan, että miten voimme käyttää vähemmän rahaa. Meidän pitää tasapainottaa budjettimme, mutta kuitenkin toimia siten, että eh, kun valmistelemme tulevaisuutta, niin että on tiettyjä menoja, joita täytyy eh, hoitaa hyvin ja tehokkaammin taloudellisesti, sosiaalisesti käytettävä siis tehokkaammin tätä julkista rahaa, joka on peräisin veronmaksajiltamme. Ja miten erityisesti voimme tehdä paremmin työtä kukin omalla tahollaan, mutta kuitenkin myös yhdessä. Jotta me saamme yhteisille tavoitteillemme rahoituksen – tavoitteet ovat yhteisiä kaikille maille, e, jotka ovat tässä Eurooppa 2020 strategiassa mukana. Tämä toimintasuunnitelma, tämä ohjelma, se ei ole Euroopan parlamentin tai komission ajatus, vaan se on neuvoston, Eurooppa-neuvoston yhden yksimielinen päätös, poliittinen päätös, joka tehtiin valtionpäämiesten taholla viime kesänä. Mitä meidän pitäisi tässä tilanteessa tehdä? Me rahoitamme painopistealueita, jotka ovat tässä 2020 ohjelmassa ja Rova Baldani näistä kohta kertoo. On kiinnostavaa kuulla, miten kukin meistä mitkä ohjelmat, eh, osat eh, otetaan huomioon ja mitkä ei. Eurooppa 20 on ohjelma, jota edesi Lissabonin strategia. Sen hyväksyi Eurooppa-neuvosto Lissabonin vuonna 2000 ja se kattoi vuodet 2000-2010. Se oli täydellinen epäonnistuminen. Nyt meillä ei ole varaa epäonnistua. Me olemme tulossa ulos kriisistä, eräät maat vielä ovat kriisissä ja nyt me valmistelemme tulevaisuutta. Ja se on tämän, eh, tämä Eurooppa 2020 toimintaohjelman tarkoitus. Miten eh, me toimimme sen suhteen, miten me teemme kussakin maassa kansallisella tasolla, jotta tavoitteet toteutuisivat. Erityisesti täytyy miettiä sitä, kuinka me voimme paremmalla yhteistyöllä tilanteessa, jossa viimeisessä Euroopan neuvostossa hallituksemme päättivät perustaa koordinointiin, menettelyn, budjettiin ja talouspolitiikan sektoreille nimellä, joka on eurooppalainen ohjausjakso. Niin, tämä tarkoittaa sitä, että joka vuosi budjettiprosessi alkaa tällä eurooppalaisella ohjausjaksolla ja menettelyt menevät sitten sen mukaan, kun eurooppalaisessa ohjausjaksossa on määritelty. Eräs asia hämmästyttävä, joka tuli esille useassa parlamentissa, on se, että tämä menettelytapa, jonka päämiehemme päättivät, niin siinä ei olekaan mitään sijaa parlamentille sellaisenaan. Kansallinen parlamentti joka vuoden lopussa päättää budjetista. On mm, tietynlaisia pakollisia kuvioita ottaa parlamentin mukaan alusta asti. Te olette ilmaisseet monet teistä, ja olen samoilla linjoilla itsekin, te olette sanoneet, että kansalliset parlamentit täytyy ottaa tähän prosessiin mukaan heti alusta lähtien, koska parlamentissa käydään demokraattista keskustelua, julkista keskustelua. Ja siinä vaiheessa, kun Eurooppa-neuvosto saa uusia valtuuksia ja tekee poliittisia valintoja, valintoja budjettivalintoja, valintoja, niin meidän täytyy olla varmoja siitä, että kaikkiin ratkaisuihin liittyy poliittinen keskustelu ennen kuin ne vahvistetaan. Koska nämä valinnat, niistä pitää saada näkemyksiä ja ne pitää parlamentti joko vahvistaa tai hylätä. Monet meistä ajattelevat, että että tämä eurooppalainen ohjausjakso, josta päämiehet päättivät, on hyvä ajatus, mutta että sitä pitää täydentää. Siihen pitää ottaa mukaan kansalliset parlamentit. Ja eräs niistä asioista, joista voimme tänään iltapäivällä keskustella, niin on tietenkin itse tämä e, asia, eli kuinka me rahoitamme 2020 strategian. Mutta sen ohella Eh, on hyvä keskustella siitä, miten kansalliset parlamentit voisivat osallistua koko tähän menettelyyn. Kiitoksia siis teille ja Francesca Balzani, joka on esittelijä budjettivaliokunnassa ensi vuoden budjetin osalta. Hän tulee esittelemään teille, millä tavalla Euroopan parlamentti valmistelee tätä budjettia e, mielessään koko ajan Eurooppa 2020 ja eurooppalainen ohjausjakso. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten muistutitte, olemme aloittaneet, aloittaneet tänä vuonna työn vuoden 2012 talousarviomenettelyksi samaan aikaan, kun on otettu käyttöön eurooppalainen ohjausjakso. Vuonna 2010 monet jäsenvaltiot ja EU on ollut suurissa vaikeuksissa. Siitä on nyt vuosi kulunut ja monet jäsenvaltiot ovat pyytäneet apua vakauttamiseen. Aivan alusta asti eurooppalainen, eurooppalaisella ohjausjaksolla oli kaksi tärkeää strategista tavoitetta tärkeimpänä se, että luotaisiin todellinen väline, jolla voidaan toteuttaa parempaa Euroopan taloudellista ohjausjärjestelmää EUn tasolla. Ja samalla voitaisiin konkreettisesti saada aikaan eurooppalaista lisäarvoa. Se näin, sen näemme olevan aina pohjalla, kun laadimme talousarviota. Aivan alusta asti ohjausjakso on siis ollut viitekehyksemme kun rakennetaan palalta EUn talousarviota. Mitä eurooppalainen ohjausjakso merkitsee? Se ennen kaikkea merkitsee sitä, että tehdään ponnisteluja, jotta saadaan aikaan koordinointia ja kansan, kansallisten budjettien lähentämistä EUn budjettiin. EUn budjettia on siis muutettava ja varot ne, ja me, menot on, menojen käyttö on muutettava strategiseksi välineeksi, niin että saadaan laaja katto, laaja no, pohja jäsenvaltioiden budjeteille. Tämän vuoden budjettin lähestymistavasta on tullut myös lähestymistapa, jolla uudistetaan talousarviomme luonnetta ja se on muuttunut todella strategiseksi välineeksi ei ole mitenkään helppoa koordinoida Euroopan unionin eh, talousarviota kansallisten eh, talousarvioiden kanssa, koska niihin sovelletaan erilaisia sääntöjä. Mutta mm, olemme aloittaneet työn perustavaa laatua olevan koordinoinnin kanssa, joka merkitsee, että lähennämme prioriteetteja ja tavoitteita. Tähän meidän on pyrittävä, tätä meidän on työstettävä. On siis koordinoitava – ei vain ei muotoja, vaan asiasisältöjä ja strategioita. Tänä päivänä Euroopan unionin painopistealueet ovat selkeitä ja ne luonnehtivat yhteisesti sopimaamme strategiaa, täällä, jonka suuri osa on tämä Euroopan unionin 2020-strategia. Se on voimakas sitoumus se, tämä strategia halutaan toteuttaa täysin. Tämän strategian avulla kymmenessä vuodessa EU voi saavuttaa mitattavissa olevia tuloksia, joten aivan alusta asti tähän strategiaan on otettava mukaan ja vastuullistettava jäsenvaltiot, koska on aivan varmaa, että olemme täällä niitä, joita ensimmäisenä pyydetään määrittelemään Euroopan unionin strategioita, mutta vastuu ja jäsenvaltioiden mukanaolo tässä on aivan keskeistä. Näin ollen meidän äh, EUn talousarviosta on tultava lähtökohta, selkeä väline, jonka kautta voidaan antaa suuntaa kansalliselle politiikalle. Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että ohjausjaksossa on, on kansallisia uudistus, äh, rakenneuudistussuunnitelmia. On siis todella saatava lähentymistä jäsenvaltioiden EUn välillä Tämä on tarpeellista, jotta voidaan todella toteuttaa sitä politiikkaa, jota täällä määritellään. EU 2020-strategian tavoitteiden kautta meidät pyydetään pohtimaan erilaisia asioita. Meidän on ponnisteltava, jotta talousarviot olisivat keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä strategisia, eikä pidä katsoa ainoastaan yhtä varainhoitovuotta, vaan todella tarvitaan politiikkaa, joka katsoo eteenpäin politiikkaa, jonka kautta pyritään tavoitteisiin, jotka eivät rajoitu 12 kuukauden sisälle, vaan, vaan pyritään saamaan johdonmukaista toimintaa pidemmällä aikavälillä. Tämä on tyypillinen Euroopan unionin investointisuunnitelma. Kaik- kaikki EUn kulut ovat oikeastaan investointeja. Kyseessä on myös talousarvio, joka on nyt tänä päivänä vaivan välttämättä väline, niin että saadaan aikaan ne investoinnit, joita tarvitaan niin kriisistä selviämiseksi ja, ja talousarvioiden vahvistamiseksi. Erityisesti julkinen velka edellyttää tätä kansallisella tasolla. Investoimisbudjetti merkitsee sitä, että on tehtävä valintoja. On helppoa ajatella käänteistä optiikkaa niin, että jäsenvaltiot pyrkisivät ymmärtää, kuinka Euroopan unionilta saadaan varoja asioita varten, niitä kansallisella tasolla halutaan tehdä. Meidän on käännettävä koko tämä logiikka toisinpäin. Kansallisella tasolla politiikkaa on, on ohjauduttava sen mukaan, mitä suuntaviivoja unionin tasolta on annettu näihin olisi annettava rahoitusta ja olisi, näitä olisi käytettävä vipuna, joiden kautta päästään tiettyyn suuntaan. Strategia 2020 tavoitteet ovat siis vuonna 2012 talousarvion strategisia tavoitteita. Meillä on viisi erittäin kunnianhimoista tavoitetta. Ja aivan ensimmäiseksi tavoitteeksi halusimme ottaa tavoitteen, jonka myötä Euroopan unioniin työllisyys paranisi niin, että Euroopan unioni pääsisi voimakkaasti kasvun tielle. Meidän olisi nyt ajateltava erityisesti niin, että Eurooppa 2020 on strategia, jonka EU on itselleen antanut torjuakseen ja päästäkseen yli kriisistä. Meillä on siis kaksi pyrkimystä. Me pyrimme siihen, että näinä vyönkiristyksen aikoina, vaikeina taloudellisina aikoina. Pääsisimme eteenpäin. Vuoden 2020 strategia ei ole ilmestynyt tyhjästä, vaan se on todella syntynyt vastauksena tähän vyönkiristykseen ja ratkaisuna kriisiin strategiana, jota meidän olisi ryhdyttävä välittömästi rahoittamaan aikaa hukkaamatta, koska se on vastaus, jonka EU on antanut kriisille – Tämän strategian avulla meidän olisi selviydyttävä kriisistä. Sitä ei olisi kyseenalaistettava eikä vaarannettava, niin kuin Lissabonin strategian kanssa kävi, kuten puheenjohtaja muistutti, kun jäsenvaltiot halusivat leikata talousarvioita. Kyseessä on investointitalousarvio, koska mm, työllisyyden lisääminen edellyttää paljon investointeja investointeja, jotka liittyvät tiiviisti työllisyyteen, koulutukseen, perus- ja täydennyskoulutukseen, nuoriin ja väestöön, jolla on ongelmia, joita aikaisemmin oli ainoastaan nuorilta ikääntyville. Tällä maanosalla on yhä helpompi tuntea itsensä murskatuksi kilpailussa. On siis saatava lisää investointeja tutkimukseen, kehitykseen, olisi myös pyrittävä uudistamaan dynaamisemmin ja uudella, modernimmalla tavalla perinteisiä EUn politiikkoja. Ne ovat kuitenkin tärkeä osa historiaamme. Ja on aivan selvää, että niitä olisi uudistettava, niitä ei pidä unohtaa. Nyt varmasti tar- on tärkeää pitää yllä voimakkaat yhteydet kansallisiin talousarvioihin. Erityisesti on tärkeää, että EUn talousarviosta tulee selkeä suuntaantava väline mm, strategia 2020 tavoitteiden mukaiseksi. Ja olisi tärkeää, että kansalliset parlamentit ymmärtäisivät, kuinka kansallisen politiikan avulla voidaan luoda synergiaa, että päästään Eurooppa 2020 strategian tavoitteen ja millä tasoilla olisi toimittava, jotta saadaan aikaan sitä koordinointia, jota tarvitaan, kun lähdetään EU-tason suunnittelusta ja mennään kansalliselle tasolle, jota voidaan toteuttaa juuri EU-politiikan alusta ja voidaan luoda investointeja, voidaan luoda mahdollisuuksia ainoastaan silloin, kun kansallinen taso ja EU-taso nivelletään toisiinsa – ja paperilla kirja, kirjoituksesta tulee todellista konkreettista toimintaa, josta kansalaiset voivat hyötyä. Kiitoksia. Merci, madame. Kiitos esittelijälle. Nyt keskustelu alkaa. Kansalliset parlamentit saavat ensimmäiset puheenvuorot. Minulla on täällä kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensimmäinen, olimme Belgiassa. Rouva van der Merche senaatista saa puheenvuoron. Minä annan aina sitten puheenvuorot siinä järjestyksessä, kun niitä pyydetään. Olkaa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Olenpa iloinen siitä, että minulla on tänään tilaisuus puhua Euroopan unionin edustajien kanssa yhdestä aikamme suurimmista haasteista. Äh, miten kansallisia ja EUn talousarvioita voidaan koordinoida. Olen sitä mieltä, että ähm, kansallisten talousarvioiden koordinaatio on nyt tullut mahdollisuuksien rajoihin. Eli nämä haasteet, taloudelliset haasteet, joita meillä nyt on edessämme kaikkialla maailmassa, ovat yhteisiä, mutta jäsenvaltiot ja Euroopan unioni luonnollisesti haluavat käyttää ja parantaa EUn taloudellisia mahdollisuuksia. Sisämarkkinoiden integraatiota tulee vahvistaa ja erityisesti Euroopan sosiaalista ulottuvuutta. Katson, että lainsäädäntöä ja myös eurooppalaista lainsäädäntöä tulisikin yksinkertaistaa. Esimerkiksi rahoituksen saatavuuden tulisi olla helpompaa kuin tähän asti. Ja luonnollisesti hallinnollista taakkaa tulisi sitäkin keventää ja tarvittaisiin kunnollinen petosten torjuntamalli. Mitä Euroopan tason rahoitukseen tulee, pelkään, että useimmilta jäsenvaltioilta ei nyt voida pyytää budjettiongelmien vuoksi lisäponnisteluja. Kun ajatellaan esimerkiksi näitä euro obligaatioita, Tämä saattaisi olla jonkinnäköinen vaihtoehto, kun puhutaan Euroopan omista varoista, mutta tämä ei saa johtaa mihinkään verotukseen, ei yritysten eikä yksityishenkilöiden verotukseen. Jäsenvaltioiden tulisi varmasti arvioida näitä toimintakustannuksia. Kyllä meidän varmasti tulisi toimintakustannuksia optimoida ilman, että tämä toimielin tai muut toimielimet toiminnassaan joutuisivat, toimia joutuisivat rajoittamaan. Voin kertoa teille, että Belgia 2004 hyväksyi lain, jossa hyväksytään tällainen transaktiomaksu, jota täälläkin on nyt ehdotettu. Olisi hyvä, jos kaikilla jäsenvaltioilla olisi vastaavaa lainsäädäntöä tai että olisi eurooppalainen yhteinen direktiivi. Lisäksi haluaisin puhua väestön ikääntymisestä, hyvät naiset ja herrat. Ikääntyminen äh, liittyy myös siihen, että elinjään odote on noussut Euroopan unionissa ja tämä tulisi kyllä EU 2020 strategiassa ottaa huomioon. Samalla täytyy vähentää julkista velkaa, lisätä äh, työllisyysastetta ja äh, nostaa mahdollisesti eläkeikää. Omassa maassani se on tällä hetkellä 65 vuotta. Ja työn tekemisestä Euroopan unionissa tulisi tehdä kiinnostavampaa, siitä tulisi palkita entistä paremmin. Unionin työntekijöiden liikkuvuutta tulisi sitäkin parantaa ja sosiaalisia oikeuksia tulisi voida siirtää jäsenvaltiosta toiseen. Tämän suhteen toivoisin lainsäädäntöehdotuksia. No niin, lopuksi toteaisin vielä, että Euroopan tasolla mahdollisesti voitaisiin entistä paremmin koordinoida myös rahoitusmarkkinoiden toiminnan valvontaa. Tämä olisi toivottavaa, koska ongelmia on ollut myös valvontaviranomaisten suhteen. Ajatellaan nyt esimerkiksi jonkinnäköistä eurooppalaista Esimerkiksi voisi olla yhteinen eurooppalainen luottoluokitus viranomainen. Ja toivoisin myös eurooppalaista yhteistä säännöstöä erilaisille rahoitustuotteille. Näin voitaisiin kuluttajia suojella. Kiitoksia. Merci beaucoup, madame. Sur votre dernière remarque. Kiitoksia. Tähän viimeiseen kommenttiin se, että tällainen valvontajärjestelmä järjestetään Euroopan tasolle, niin se on jo järjestetty kolme eri tasoa. Siinä on ensin on siis pankeille, vakuutuslaitoksille ja finanssimarkkinoille oma valvontaelimensä. Ja sitten tämä viimeinen ajatuksenne, tällainen luottoluokituslaitos, Eurooppaan, niin se on asia, josta juuri keskustellaan Euroopan parlamentissa ja mahdollisesti työt jatkuvat sitten. Eh, senaatti eh, Espanjasta ja rahoitusvaliokunnan puheenjohtaja Joana, hän on katalaanista. Oikein hienosti luitte. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, hyvät senaattorit, hyvät parlamentin jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää tästä kutsusta. Lissabonin sopimuksen mukaan todella näistä kokouksista säädettiin. Minusta tämä on tärkeää, koska nykyisessä taloudellisessa tilanteessa jäsenvaltioissa on tärkeää, aivan kuten esitteli Francesca Balzani totesi, on tärkeää, että koordinoimme työtämme. Tähän emme ole tottuneet, tällaista ei aikoisemmin tehty tarvittaisiin parempaa ajoitusta, mutta uskon, että nyt on kuitenkin hyvä käydä tätä keskustelua. Pyrimme viemään tältä viestejä sitten senatteihin ja kongresseihin ja muihin parlamentteihin. Me todella osallistumme Euroopan 2020-strategian tavoitteisiin. Tällä hetkellä ne ovat erittäin tärkeitä, kuten työllisyyden luominen, se on meille täysin prioriteettiasemassa. Se on Euroopan 2020 strategian avain kohdista ja on sanottu, että 20-64-vuotiaista jo 75 prosenttia pitäisi olla työssä. Näinhän ei nyt ole. Meillä on hyvin korkeaa nuorisotyöttömyyttä, jopa 40 prosentin työttömy- nuorisotyöttömyyttä omassa maassani. Tämä on todella, todella ehdoton prioriteetti. Tarvitaan, tarvitaan budjetin koordinointia jotta tähän, tätä tilannetta voitaisiin parantaa. Se on hyvin tärkeää. Olemme aivan yhtä mieltä tästä e, ensimmäisestä prioriteetista. Se on todella, todella merkittävä. Sitten toinen kysymys koski sitä, että on oltava kilpailukykyisiä. Euroopan unionista on tehtävä kilpailukykyisempi, tuottelijampi, tehokkaampi. Ja tässä on kaksi tärkeää akselia, joista olemme yhtä mieltä, jotka ovat myös mukana Eurooppa 2020-strategiassa, nimittäin innovointi ja kehitys. Meidän on pystyttävä innovoimaan, on saatava aikaan lisäarvotuotteillemme, on tehtävä kilpailukykyisempiä, parempia, tehokkaimpia tuotteita. Tämä edellyttää pitkälti innovointia, siksi Euroopan talousarvioihin tarvitaan merkittäviä budjettikohtia, joilla, joiden kautta edistetään innovointia Tämä on aivan keskeinen seikka monilla aloilla. Sitten olisi myös hyvä niin kuin strategiassa 2020 mainitaan, että korostetaan koulutusta. Täällä puhutaan siitä, että ei pitäisi, että koulu on keskeytty, keskeytty ei pitäisi olla yli 10 prosenttia ja 40 prosenttia nuorimmista pitäisi saada korkeampaa koulutusta. Näin ei kuitenkaan ole. Tämä on keskeinen kysymys. Tarvitaanko hyvin koulutettuja naisia ja miehiä? He voivat rakentaa parempaa yhteiskuntaa. Koulutuksen investointi on todella prioriteetti tällä hetkellä. Ja en haluaisi pitkään puhua, mutta vielä hyvin tärkeä kohta, joka koskee investointeja ja infrastruktuureja. Eurooppa on investoinut paljon infrastruktuureihin ja on auttanut monia maita rakentamaan infrastruktuureja. Tällä hetkellä, kun talousarvioit ovat heikempiä, se on vaikeampaa, mutta on edelleen investoitava erityisesti olen sitä mieltä, että meidän olisi no, kansallisella Euroopan tasolla tehtävä sellaisia investointeja, joiden myötä saadaan tuottavuutta ja kilpailukykyä. Meidän olisi keskityttävä juuri näihin investointeihin. No, tarvitaan siis koordinointia. Espanjan tapauksessa on erittäin tärkeää saada aikaan tavara junakäytäviä. Puhun Välimeren käytävästä siellä Espanjan kautta tuodaan Eurooppaan 60 prosenttia sen viennistä. Meille tällainen välimeren käytävä on todella keskeinen. Siitä on jo päätös olemassa, mutta sitä ei ole vielä tehty. Sitten meillä on Atlantin käytävä, jota pidämme myös prioriteettina. Espanjalle olisi hyvin tärkeää se, että Euroopan parlamentti ja Euroopan unioni tekisivät yhteistyötä näissä investointihankkeissa, kun sijoitetaan äh, tavaran äh, rahtijuna äh, käyttäviin, joiden kautta saadaan lisää kilpailukykyä. Joitakin viikkoja sitten me, meillä oli Budapestissa kokous, siellä Unkari toi esille tarpeen investoida Unkarin äh, raideliikenteeseen. Äh, Syötte sen siellä esille. On varmasti muitakin kysymyksiä, joihin me kaikki olemme nyt äh, tekemässä budjetteja mutta vähän suuntauksena poistaa ja vähentää investointeja. Se olisi raskas virhe, kun pyrimme kun pyrimme saamaan Euroopan unionista kilpailukykyisemmistä. Uskon, että nimenomaan raideliikenteeseen on hyvin tärkeä investointia. investoida. Kiitoksia puheenjohtaja. Monsieur le Président du Sénat. Kiitoksia senaatin puhemies. Te todella osuitte kaikkein tärkeimpään kohtaan puheessanne. Meidän kaikkien täytyy tehdä budjettisäästöjä, jotka ovat täysin ennen kuulumattomia – ja silti pitäisi toimia niin, että investoinnit eivät siitä kärsi. Ja kuinka teemme tämän ilman, että vaikeuksia syntyy? Ja meillä on kohesiorahasto, aluekehitysrahasto, niillä on oma tärkeä roolinsa. Minunkin maassani Ranskassa niin kolmasosa julkisesta eh, rahoit investoinnista tulee eh, rakennerahastoista jotta tämä raha käytettäisiin hyvin ja, ja jotta ei sitten uhrattaisi investointeja, kun säästöjä tehdään, niin se on juuri tämä ydinkysymys. Seuraava puheenvuoro Parvel Arndt, hän on puheenjohtaja budjettivaliokunnassa Puolan parlamentissa. Anteeksi, jos minä väärin äänän nimenne. Puola, joka on oleva union, Euroopan unionin puheenjohtaja loppuvuodesta ja joka neuvottelee 2020, 2012 budjetista. Dziękuję, panie przewodniczący, panie i panowie. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Tämä keskustelu on mielestäni äärimmäisen kiintoisaa tämä keskustelu talous- ja budjettipolitiikkojen koordinoinnista Euroopan laajuisesti ja ehkä kertoisin nyt huomioita Puolan kannalta. EU-ohjausjakso on ehdotettu, jotta taloushallintoa unionissa voidaan parantaa ja tätä mekin tuemme. Mm, jäsenvaltioiden talous- ja budjettipolitiikkojen parempi koordinointi vaikuttaa välttämättömältä vastauksena maailmanlaajuiseen talouskriisiin. Meidän tulisi pyrkiä välttämään ähm, EUn jakaantumista. Puola on äh, hyvin tyytyväinen tähän mennessä tehtyihin ehdotuksiin. EUn äh, vahvuus on sen kilpailukykyisessä taloudessa ja vahvassa valuutassa ja vakaus- ja kasvusopimus tulee parantamaan EUn kasvumahdollisuuksia. Puola haluaa aktiivisesti vahvistaa koko EUn kilpailukykyä. Toimen tarkoituksena on vahvistaa taloushallintoa ja sääntöjen tulisi olla tiukkoja ja niiden tulisi E, ennaltaehkäistä kriisejä, ennakoida kriisejä entistä paremmin sekä huolehtia luonnollisesti EU 2020 tavoitteisiin pääsemisestä. Puolan julkista taloutta on vakautettava. Tässä tarvitaan julkisen sektorin nopeaa uudistamista. Ja no, Puola ei vielä ole euroalueen jäsen, mutta euroalueen sisäiset eilahtelut vaikuttavat kuitenkin meihinkin voimakkaasti. Ja siksi tiukat säännöt euroalueella ja vähemmässä määrin kaikkialla Euroopan unionissa ovat Puolan ja muiden EU-jäsenvaltioiden etujen mukaisia. Todella, miten voidaan vahvistaa vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevää ulottuvuutta? ulottuvuutta. Ajatellaan vaikkapa tätä julkisen velan kriteeriä. Meidän tulisi varmistautua siitä, että kriteerit olisivat avoimempia ja myös vertailukelpoisia. Erityisesti meidän tulisi pyrkiä luomaan yhtäläiset toimintaedellytykset arvioimalla verotilannetta, verotusta jäsenvaltioiden välillä Mm, jotkut maat ovat jo toteuttaneet rakenneuudistuksia, kuten eläkeuudistuksen, kaikki muut eivät. President. Kiitos puheenjohtajalle. Me kaikki ihailemme sitä tapaa, sillä Puola oli ainoa 27 maasta, joka tässä maailmanlaajuisessa kriisissä selvisi ilman, että sen BKT laski ja nyt eh, Puolassa on hyvät kasvuluvut, joten tässä on erinomainen esimerkki Puolasta. Sitten minä, herra Massimo Caravaglia, hän on varapuheenjohtaja budjettivaliokunnassa Italian senaatissa. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelijän ja teidän sanoista tänne jo ymmärsimme, kuinka tärkeää on, että lisätään koordinointia kansallisten talousarvioiden ja Euroopan talousarvion välillä. Tätä koordinaatiota tarvitaan erityisesti kahdella tasolla. Ensimmäinen taso koskee varmasti kansallisia uudistussuunnitelmia. Tänään oman maani hallitus on hyväksymässä uudistusohjelmaa, niin siinä on joitakin tärkeitä kohtia, jotka ovat johdonmukaisia Euroopan 2020-strategian kanssa. Tämän asiakirjan voisi vetää yhteen iskulauseella no, kasvua ilman alijäämää. Tämähän on haasteenamme tämä kansallinen uudistussuunnitelma kiteytyy viiteen kysymykseen. Ensinnäkin jatketaan äh, julkisen talouden vahvistamista. Olemme saaneet äh, erilaisia tuloksia. Vuonna 2012 meidän olisi päästävä alle 3 prosentin alijäämään. Viime vuonna alijäämää oli 4-5 prosentin ympärillä. 0,6 prosenttia alhaisempi kuin ennakoitiin. Julkiset menot pitäisi tänä vuonna laskea 50 prosentilla. Olemme siis todella vahvasti pyrkineet tervehdyttämään julkista taloutta ja tätä harjoitusta jatkamme. Toinen kohta koskee kilpailukykyä. On siis saatavaan tuottavuutta ja kilpailukykyä nostettua ja sidottavaa palkattua tuottavuuteen. Sitten on toisia tärkeitä toimintalinjoja. Täällähän pyhittiin juuri työllisyydestä, työmarkkinoista. Tämä on tärkeä haaste omassa maassani. Se koskee erityisesti naisia ja, ja nuoria Etelä-Italiassa. Edelleen on jatkettava yksinkertaistamista niin, että voitaisiin vähän höllentää otetta markkinoilta ja edelleen panostamme innovointiin. Tämä on ensimmäinen taso, joka on ehkä yksinkertaisin taso koordinoinnin kannalta, mutta sitten on toinen taso, joka koskee kohesiovarojen käyttöä. Tällä tasolla Italian ponnistukset koskevat ensinnäkin sitä, että koordinoidaan toimintaa paremmin alueiden välillä niin, että voidaan keskittyä tiettyihin strategisiin infrastruktuurihankkeisiin, koska todellinen ongelma todella koskee eri institutionaalisten tasojen välistä koordinointia. On varmasti totta, että tällä alalla yhteisrahoitus helpoittaa koordinointia eurooppalaisten ja kansallisen poliitikkojen välillä, mutta se tuo muassaan myös ongelmia, erityisesti kun ajatellaan vakaussopimusta ja erityisesti paikallisella tasolla. Siellä äh, varat kyllä ovat, mutta niitä ei voida käyttää vakaussopimuksen takia ja sitten aiheutuu viivästyksiä menoihin. menoihin. Tästä näkökulmasta olisi kiinnostavaa, jos Euroopan parlamentti voisi arvioida, millä tavalla voitaisiin suoremmin kohdennetummin toimia ja valvoa niin, että voitaisiin nopeuttaa varojen käyttämistä. Kun varoja on vähän käytettävissä, niin on varmasti tärkeää, että ne saadaan nopeasti käyttöön. Se kiinnostaa kaikkea sitten ei pitäisi niinkään vaikuttaa vakaussopimukseen, niin että vältetään boomerang-efekti varojen käytössä tällaisen sisäisen linkin kautta. Kiitoksia. Si, monsieur président. Kiitos teille, puheenjohtaja. Seuraavana Vurskan Voskanjan saa puheenvuoron. Hän on talousvaliokunnan puheenjohtaja Romanian senaatissa focus now only on this, on the topic of our debate about the coordination of the national budget. Kiitos. Haluaisin keskittyä puheenvuorossani juuri tähän budjetin koordinointiin. Romania tukee täysin 2020 ohjelmaa. Mutta ihan se mikään ihmelääke voi olla. Kaikki maathan tukivat Lissabonin strategiaakin, eikä lopputulos ollenkaan ollut odotuksiemme mukainen. Eli ei tämä pelkkä tukeminen julkisissa puheenvuoroissa mitään vielä todista. Ohjausjakson pääasiallinen merkitys on siinä, että joka vuosi toteutetaan arviointi siitä, miten 2020 strategia toteutuu. Tämähän on itse asiassa ohjausjakson päätehtävä. Täällä puhutaan paljon työllisyydestä, kilpailukyvystä ja niin edelleen. Minun mielestäni meidän tulisi määritellä budjetin aktiivinen rooli ja ne välineet, joita meillä on, valtion tuki, yksityisen ja julkisen tahon välinen kumppanuus, julkiset investoinnit, eurooppalaiset rahastot, eri välineet kaupan tukemiseksi. Tässä valtion aktiivinen rooli houkutella yksityisiä sijoittajia kuluttajia mukaan tärkeisiin kansallisiin ja eurooppalaisiin hankkeisiin on hyvin tärkeää. Mutta sitten asiaan. Mielestäni meidän tulisi hieman muuttaa sisäistä lähestymistapaamme budjettiin. Kaikkien kansallisten parlamenttien ja hallitusten tulisi raportoida kannoistaan budjetin valmisteluvaiheessa, mitä EU 2020 strategiaan tulee. Esimerkiksi oma hallitukseni antaa raportin makrotalouden indikaattoreista, mutta meidän tulisi myös lisätä kertomus 2020 strategian ja taloushallinnon arvioinnista niin, että pystyisimme paremmin tätä lähestymistapaa tämän välinen suhteen arvioimaan. Ja meillä tulisi olla yhteiset menettelyt, koska kaikki talousarviot ovat erilaisia ja olisi hyvin vaikea nähdä, miten niitä voidaan vertailla, miten ne ovat vertailukelpoisia, jos metodit ovat niin erilaisia. Samoin on vaikea luoda koordinaatiota budjettien välille, jos kaikilla jäsenvaltioilla on hyvin erilainen tulotaso osuus PKT. Omassa maassa oli 32 prosenttia PKT ja muualla taas 48 prosenttia. Eli näitä on hyvin vaikea laittaa yhteen ja löytää sitten yhteistä strategiaa. Kun ajatellaan vaikkapa rakenteellisia menoja, jos BKT-tulotaso on niin erilainen, niin aika hankalaahan tämä on. On vaikea vertailla esimerkiksi minun maatani, joissa tulotaso on 45-48 prosenttia. Joten yhteiset pelisäännöt ja yhteiset tavoitteet, mutta samalla yhteiset menettelytavat ja ehkäpä tulevaisuudessa sitten parempi koordinointikin niin, että eri maat saisivat todella rahan liikkeelle rahoituksen liikkeelle yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi. Kiitoksia tästä puheenjohtaja. Te olitte aivan oikeassa, kun te sanoitte, että tämä vuosittainen kokous, joka on eurooppalaisen ohjausjakson tiimoilta suunniteltu, niin se on aika, aika tiukka, e, koska kaikkien täytyy sanoa ja kertoa, kuinka säästöjä toteutetaan – ja kuinka tämä pahamakuinen lääke niellään joka vuosi. Se on tällainen vuosittainen rangaistus. Tyydymmekö siihen, että me tapaamme toisemme nähdäksemme, kuinka me rankaisemme toinen toistamme? Meidänhän pitäisi myöskin valmistella tulevaisuuttamme. Ja on hyvä, ponnistella ja puhua siitä, miten käytetään enemmän rahaa, miten vähemmän tuhlataan. Mutta tärkeää on se, että miten valmistellaan eh, tulevaisuutta ja hoidetaan tulevaisuuden rahoitus. Tämä edellyttää sitä, että jokaisessa maassa valtiovarainministeri eh, valmistelee budjetin taulukoineen – ja tämän esityksen perusteella sitten nähdään, että mikä osuus siitä ohjautuu Eurooppa 2020 tavoitteisiin. Näinhän ei suurimmassa osassa maita ole. Suurimmassa osassa maita on sellainen tilanne, että on kansallinen budjetti ja sitten siinä rinnalla on Eurooppa-budjetti. Mutta meidän pitäisi toimia toisella tavalla, sillä tavalla, että eurooppalainen ohjausjakso on asia, josta keskustellaan silloin, kun kaikki tiedot ovat käytettävissä. Sitten Eurooppa komissio, Euroopan komissio tekee itse työtä ja katsotaan, mitkä budjettikohdat ovat ne, jotka rahoittavat Eurooppa 2020 strategiaa. Tämä on nyt vasta ollut tällainen älyllinen haaste tähän mennessä, mutta tästä on tultava poliittinen konkreettinen hanke. Sitten etelän jälkeen nousemme pohjoiseen Euroopassa. Ruotsi Sin Petersson Ruotsin parlamentista valtiovarainvaliokunnasta. Olkaa hyvä. Herr talman. Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni kaikkein tärkeintä EUn talousarviolle on se, että talouskehitys ja talouskasvu jäsenvaltioissa ovat hyvällä tasolla. Jos jäsenvaltioiden taloudet kasvavat, myös EUn budjetti ja EUn voimat kasvavat. Ruotsin äh, hallitus äh, parlamentillemme esitteli eilen ensi vuoden budjetin suuntaviivat. Kyse on kasvubudjetista, äh, työn ja rahoitusvakauden budjetista. Ja jos katsotaan ihan makrolukuja, niin vuonna 2011 meidän BKT tulee kasvamaan 4,6 prosentilla ja budjetti tulee olemaan 0,3 prosentin verran ylimääräinen ylijäämäinen. Ja tätä seuraavana vuonna budjettiylijäämä kasvaa jopa 1,8 prosentilla ja talouskasvu on 3,6 prosenttia. Ja tätä seuraavana vuonna 2013 budjettiylijäämä lienee 2,8 prosenttia ja talouskasvukin edelleen lähes 4 prosenttia. Eli talouskasvu merkitsee meidän osaltamme sitä, että samalla myös EUn budjetti kasvaa ja näin tilanne on ihan hyvä 2020 tavoitteisiin pyrittäessä. Mitä EUn budjettiin tulee, niin mielestämme sitä tulee radikaalisti uudistaa. Kasvuun ja kehitykseen tulee keskittyä entistä enemmän tutkimukseen ja koulutukseen, tulee satsata vähemmän tukiaisiin ja maatalouteen. Nostaisin myös esiin muita seikkoja, jotka keskustelussa jo ovat olleet esillä. Esimerkiksi tämä transaktiomaksu tai vero. Ruotsilla oli vastaava vero käytössään 80-luvulla ja kokemukset olivat erittäin huonoja. Jotta tällainen vero toimisi kokemuksemme mukaan, sen tulee olla maailmanlaajuinen ja samalla tasolla kaikkialla maailmassa. Ja Ruotsin tapauksessa kauppa ja nämä transaktiot kuukaudessa siirtyivät pois Ruotsista ja koko tilanne romahti tai koko järjestelmä romahti ja poistettiin sitten. Eli Ruotsin käytännön kokemus oli se, että tällainen transaktiomaksu oli erittäin huono. Mitä tulee EU-koordinaatioon, se on oikein hyvä ehdotus ja asiakirjat, jotka meille tämän päivän kokouksiin, kokoukseen jaettu, niin, jaettiin, niin mielestäni kohdat 8 ja 10 ansaitsevat syventämistä ja aivan varmasti koordinaatiohyödyt olisivat todella suuret ja talous, taloudellinen hyöty EUlle hyvin suuri. Kiitos. Oui, merci beaucoup. Kiitos. Kaikki se, mitä te sanoitte, painamme sen mieleemme ja erityisesti sen, että Ruotsilla on hyvin pitkä kasvun kausi ja melko voimakas kasvun kausi verrattuna muihin maihin ja hyvin terve kasvu tyypiltään. Omassa maassani me eh, hyvin paljon ihailemme Ruotsin tuloksia ja myöskin tämä transaktiovero oli kiinnostava kokemuksineen saada kuulla. Nyt sitten pysymme edelleen pohjoisessa. Ja seuraavana Folketingetin edustaja Pia Ulseen Tanskasta kansankäreiltä. Vähän vaikea minun ääntää teidän nimeänne. Tanskan kansankäreiltä. Madame. Merci. Euh, Øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at EU's strategier underbygger hinanden. Og problemet, når vi ser med EU 2020... Tämä, mikä on ongelma, on juuri nämä eh, tavoitteet, jotka keskittyvät näihin innovation, gode politiske mål. Siis tutkimus, innovointi, poliittiset tavoitteet, jotka ovat juuri ne, jotka ovat myös euro sopimuksessa mukana. Siellähän puhutaan eläkkeiden uusi, uudistuksista ja niin edelleen. Nämä kaksi asiaa on jollakin lailla koordinoitava, muuten ei tuloksiin päästä. Sitten tämä eurooppalainen ohjausjakso, sillä on aivan keskeinen rooli meidän mielestämme. Eurooppalaisen ohjausjakson kautta vahvistettavien indikaattoreiden pitäisi olla pohjana Eurooppa 2020-strategialle. Euroopan parlamentti on tehnyt ehdotuksia koskien työllisyyttä ja komissio omalta osaltaan on ehdottanut rahoitusalan mukanottamista indikaattoriksi ja tämä kyllä sopii Tanskan Folketingetille. Olisi taattava perinteiset rahoitusvälineet, mutta tämän lisäksi olisi ajateltava jotakin vaihtoehtoisia välineitä. Kaikki tämä olisi saatava pysymään koossa. Minun mielestäni Euroopan unionin talousarvion lisäksi on tärkeää ajatella, että meillä olisi vähän marginaalia kansallista politiikkaa varten. EUn talousarviossa on heijasteltava Euroopan 2020 strategia, joten olen aivan yhtä mieltä ruotsalaisen kollegan kanssa. Meidän olisi keskityttävä enemmän innovointiin ja vähennettävä painetta perinteiseltä politiikalta, kuten maatalouspolitiikalta, olisi keskitettävä enemmässä määrin huomio innovointiin ja tutkimukseen. Sitten mitä tulee tähän transaktioveroon, joka on neuvostosta lähtenyt keskusteluun. Ehkä voisimme keskustella yhteisestä veropohjasta. On aivan selvää, että Saksan taso on korkeampi Tanskaan verrattuna, kun ajatellaan yritysverotusta, ja Irlanti taas on aivan itsestään selvästi kilpailemassa kaikkien muiden kanssa. Sitten ovat nämä euroobligaatiot. Olemme panneet merkille tämän keskustelun. Delorhan teki aloitteen näistä obligaatioista. Meidän olisi käytävä keskustelua muistaen, että myös kansallisella tasolla – varoja ei tule lisää, eivätkä talousarviot kasva. Jos meillä on ongelmia Euroopan tasolla, niin tarvitaan uusia rahoituslähteitä, ja nämä obligaatiot voisivat, voisi toimia välineenä. Kiitoksia. Kiitoksia teille, Jean Cobert, Ranskan kansalliskokouksesta. Oui. Merci, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, mitä sanoitte juuri hetki sitten ei Eurooppa voi enää tuottaa pettymystä. Uskon, että olet aivan oikeassa. Viittasitte Lissabonin strategiaan ja sanoitte aivan itse, että tämä epäonnistui. Joka tapauksessa kansainvälistä kansalaisten on vaikea unelmoida jostakin, että ei koskaan tule. Sitten näistä kunnianhimoista tavoitteista, johon täällä on viitattu, tästä on aika lailla yksimielisyyttä, joten en haluaisi tästä paljon puhua, mutta todellinen kysymys koskee sitä, kuinka näihin tavoitteisiin päästään. On heti ensimmäinen kysymys, joka on esitettävä. Sillä voihan olla, että on erilaisia vaihtoehtoja eri valtioilla. Nykydiskurssissa todetaan, että tavoitteisiin päästään vaan, jos pienennetään näitä interventiobudjetteja. Tämä on ehkä vaarallista, koska usein samat joutuvat maksumiehiksi, juuri ne, jotka ovat suurimmissa vaikeuksissa – jos olemme sitä mieltä, että elpyminen edellyttää esimerkiksi pakollisten maksujen laskemista, jos ei kuitenkaan haluta pienentää talousarviota, se tarkoittaa velan kasvattamista ja tällaisestahan on, meillä on Ranskasta, Ranskassa kokemusta joidenkin vuosien ajalta. Meidän on oltava hyvin tiukkoja ja todella pohdittava keinoja – siirrot on yksi mahdollisuus. Tässä Ranskassa on nähty, että valtio on, on välttänyt vastuun, mutta hakenut sitten tukea joko ollut paikalliselta tasolta tai EU-sta. Meillä on siis vielä pitkä tie, kun pyrimme kaikkien toivomaan tasapainotilanteeseen. tällaisen autokriittisen, itsekriittisen vaiheen jälkeen haluaisin myös esittää pientä kritiikkiä Euroopan parlamentille, kun katson millaisia kunnianhimoisia tavoitteita täällä on, koskien myös maatalouspolitiikkaa, ja Ranskallehan on hyvin tärkeää, että maatalouspolitiikka edelleen on olemassa, koska se on tarpeen maataloudelle. Sehän on välttämätöntä, kun ajatellaan riippumattomuutta tämmöinen kohesiopolitiikka, tut, tutkimuspolitiikka niin edelleen, kun kuulin täällä, täällä kokouksessa jotenkin aikoja sitten infrastruktuuribudjetista sanottiin, että olemme jo käyttäneet kaikki EU-varat tällä alalla. Tässäkin tarvitsemme koordinaatiota. Ei voida kuvitella, että voidaan ilmoittaa kunnianhimoisia tavoitteita ja ajatella, että muut maksavat, kun tiedämme, kun kun kuitenkin tiedämme, että, sama, että meidän on itse maksettava. Haluaisin myös vedata, vedata siihen, että vältettäisiin uusi velkoontuminen. Kyllä minä kannatan euroobligaatioita siinä, että todella saadaan sellaisia investointeja, jotka ovat tulle, hyviä tulevaisuutta ajatellen. Muussa tapauksessa saattaa olla, että tulee vastaan ikäviä yllätyksiä. Merci, cher collègue compatriote. Kiitoksia. Tulevaisuuden investoinnit menneisyydessä, miten, miten ne sitten tulevaisuudessa. Tässä on tällainen filosofinen kysymys. Aivan oikea huomautus on, on se, että ihan, että me Euroopan budjetin hyvä käyttö ja tulo, numeroiden julkistaminen. Te olette hyvän esimerkin ottaneet tähän komissiolan tapana toimia siten, että tie- ja liikenne- ja kuljetusverkot, energiaverkot ja telekommunikaatio, infrastruktuurit niin ovat 300 miljardin luokkaa tulevina vuosina. Tämähän ei tarkoita yhtään mitään, koska kun siihen yhdistetään eh, yksityinen rahoitus, eh, mikä on ihan eh, yleistä nykyään, esimerkiksi energiaverkkoihin ei tarvita julkista rahaa lainkaan. On tarpeen saada julkista rahaa mukaan, koska kannattavuus ei ole aina taattu. No, mutta tässä täytyy kuitenkin poliittista keskustelua käydä. Sitten Negri, Luxemburgin talousvaliokunnasta. Euh, niin, on aivan hyvä edistää eh, tätä tutkimusrahoitusta ja kehitys, tutkimus- ja kehitysrahoitusta Haluaisin kuitenkin esittää kysymyksen budjetista 2014-2020, ja kun ajattelemme Japanin ydinkatastrofia tällä hetkellä, niin olemmeko me energiapolitiikkaamme ohjastaneet hyvään suuntaan? atomienergia, energiavirasto on Eh, ilmoittanut, että tämä ITER-hanke, fuusioenergia-hanke, on vähän huonossa jamassa. Emmekö voisi vähän ohjastaa, ohjata tätä rahoitu, tätä tutkimusta ja kehitystä uusiin energiavaroihin? Kiitos. Merci, mon cher collègue. Kiitos, kollega. Hyvä kysymys joka on syytä esittääkin tässä 2020 tavoitteena tavoitteiden yhteydessä. No sitten viimeinen kansallisten parlamenttien puheenvuorolle Rova Gergens, budjettivaliokunnan puheenjohtaja Belgian parlamentista. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että olen yhtä mieltä näistä huolista, jotka koskevat kansallisten parlamenttien osallistumista tähän menettelyyn, erityisesti ajatellen eurooppalaista ohjausjaksoa. Kun ajatellaan, millä tavalla jäsenvaltio aikoo päästä tavoitteisiinsa ja järjestää tavo- talousarvionsa, jos se sitten saa löytää vastustusta ministerineuvostosta, niin on voitava korjata tätä talousarviota, joka on ehkä hyväksytty aikaisemmin kansallisessa parlamentissa. On totta, että tämä ei ole mitenkään itsestäänselvästi niellettävä menettely parlamentin jäsenille, eikä se ole mitenkään itsestäänselvää, että kuinka voidaan vielä suunnata kansallisia poliitikkoja tällaisen Euroopan tasolta tuleen palautteen jälkeen. Meidän parlamenteissamme tämä on todella tärkeä huoli ja siitä on keskusteltu hallituksemme kanssa, vaikka meillä onkin toimitushallitus. Me, kuten tiedät, tiedätte, poliittisesti Belgia on aika monimutkainen maa tällä hetkellä. Haluaisin korostaa tässä niin sitä, mikä rooli EUlla voi olla, niin että se voisi tukea ja ohjata kansallista politiikkaa Euroopan unionin 2020-strategian puitteissa. Ymmärrämme hyvin, että on tärkeää uudelleen suunnata talouksiamme, kun ajatellaan tuotantotapoja ja ja tuotantotyyppejä, joita tulemme suosimaan niin, että pyrittäisiin paljon kestävämpään ja ekologisempaan talouteen. Olisi todella tärkeää arvioida ja saada aikaan sellainen Euroopan unionin ta- talousarvio, jonka kautta voitaisiin edistää ja antaa potkua kansallisille budjeteille niin, että tehtäisiin enemmän investointeja innovointiin, tutkimukseen, uuteen talouteen ja myös niin, että, te, että saataisiin aikaan enemmän rajat ylittäviä investointeja. Tähän liittyy tietenkin energia- ja liikenneverkostoinvestoinnit, mutta myös uudistuva energialla, energia ja energiatehokkuus ja muun tyyppinen, uuden tyyppiset rakentamismenetelmät aluepolitiikassa, mikäli meillä ei ole näitä tukia ja tällaista eurooppalaista suuntausta, niin on aivan selvää, että on vaikea päästä näihin tavoitteisiin, vaikka ne ovatkin hyvin tiukasti mukana politiikassa, mutta ilman tällaista globaalia eurooppalaista politiikkaa tulee olemaan paljon vaikeampi päästä tavoitteisiin, koska tarvitaan merkittäviä varoja ja näin ollen tarvitaan mittakaava säästöjä. On myös tärkeää, että meillä on linkkejä naapurimaihin kun ajatellaan, mitä nyt tapahtuu tämän ohjausjakson ja eurooppalaisen talouden ohjausjärjestelmän ja eurosopimuksen ympärillä, se mikä mitä huolestuttaa, koskee sitä, että julkisten investointien asema innovoinnista tutkimuksessa, terveydessä, koulutuksessa, köyhyyden torjunnassa, jotka myös kuuluvat Eurooppa 2020 tavoitteisiin, niin näitä julkisia menoja eh, pidetään investointina eikä julkisena menoina, jotka vaikuttavat budjettiin. Tarvitaan avoimuutta ja, ja ne on sijoitettava näihin tavoittekehyksiin, mutta on muistettava, että näiden leikkausten aikoina on tehtävä julkisen tahon pitkän ajan investointeja, jotta päästäisiin tavoitteisiin, jotka mahdollisesti toteutuvat vasta useita vuosia myöhemmin. Ja on totta, että joskus olemme vähän huolissamme tästä, kun esitetään näitä kilpailukykyvaatimuksia elä, eläkkeiden suhteen ja, ja julkisen, julkisten menojen suhteen, joihin sovelletaan erilaisia sääntöjä eri jäsenvaltioissa. on tärkeää, että koherentti, johdonmukainen politiikka Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välillä onnistuisi. Näin voidaan ehkä konkreettisemmin selittää, mitä on tehty ja mi- mihin pyritään sen sijaan, että, että puhuttaisiin vain periaatteista, liberalisoinnista, yksityissektorin mukaanottamisesta ja niin edelleen. Kiitoksia teille. Kaikki kansalliset parlamentit, jotka ovat täällä läsnä, ovat saaneet puheenvuoron mutta minulla on sitten muita puheenvuoropyyntöjä täältä. Ja meillä on Euroopan parlamentin puheenvuoropyönnöt Rova Beres, joka on talous- ja valiokunnassa. Hän on esittelijänä tästä eurooppalaista ohjausjaksoa koskevassa mietinnössä. Meillä on kaksi eri valiokunta, eli budjettivaliokunta ja sitten raha- ja talousasiain valiokunta. Pervanche Beres, hän on kahdessa eh, valiotoimessa. Hän on työllisyysvaliokunnan puheenjohtajana ja hän on myös tässä raha-asian valiokunnassa mukana esittelen. Hän kertoo teille ajatuksistaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Totta kun ajatellaan kansallisten parlamenttien valtuuksia, niin meillä on tässä vähän kaksipäinen lähestymistapa. Tehän huolehditte nyt budjettin, EUn budjetista ja, ja talous- ja rahavaliokunta taas katsoi jäsenvaltioiden budjetteja ja seurauksia kasvu- ja vakaussopimukselle, joten siitäkin syystä meidän on pohjallettava yhteen hiilen. Omassa valiokunnassani tehtäväni on ollut laatia tämä oma aloite, valiokunta-aloitteinen mietintö, jossa käsitellään ohjausjaksoon sovittavaa menettelyä. Tässä vaiheessa ei, kyseessä ei ole mitenkään sisältöä käsittelevä mietintö, vaan pyrimme näkemään, kuinka tämän Euroopan komission aloitteen myötä voitaisiin luoda raamit jäsenvaltioiden budjettikeskusteluille ohjausjakson kautta ja voitaisiin katsoa, kuinka voisimme yhdessä tehdä työtä. Useisiin aloitteisiin on ryhdytty Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa. Pyrkimyksenä on ollut se, että saataisiin jonkinlaista poliittista vastausta tähän asiaan. Kun katson nyt aikataulua sellaisena, kun se näyttää hahmottuvan, niin Euroopan komissio vuoden alussa tammikuussa esittelee viiteasiakirjan, joka koskee vuotuista kasvutarkastelua. Tämän asiakirjan taustalla on vähän epäselvänä se, onko se asiakirja, jossa tarkastellaan sitä, mitä on tapahtunut edeltävänä vuonna, vai tullaanko sinne määrittelemään poli- talouspoliittisia suuntaviivoja tulevalle vuodelle. Minä aavistelen, että siinä tulee olemaan mukana vähän näitä molempia – Joten joka tapauksessa se on asia, josta meidän olisi keskusteltava teidän kanssanne ja myöskin sitten komission kanssa. Tämän asiakirjan pohjalta valtioiden ja hallitusten päämiehet, äh, siis äh, kevään Eurooppa-neuvoston kokouksessa maaliskuussa tulevat äh, hyväksymään jäsenvaltioiden budjettien viitekehykset. Ja ne ikään kuin määritellään etukäteen kansallisten uudistusohjelmien perusteella, joita ollaan laatimassa nyt jäsenvaltioissa. Ja ymmärrän kyllä, että teidän kyky puuttua tilanteeseen ennen kuin jäsenvaltiot itse jättävät nämä ohjelmansa tulee olemaan hyvin rajallinen. En tietenkään puutu teidän omiin menettelyihin, mutta, mutta ymmärrän, että tällainen ulottuvuus tässä on. Olemme täällä nyt Euroopan parlamentin budjettivaliokunnassa. Ja tässä tilanteessa on otettava huomioon yksi meille tärkeä asia, jonka suhteen meidän olisi myös pystyttävä tekemään yhteistyötä, ja se koskee sitä, että kun olemme sopineet Euroopan unionin strategiasta, kuinka kansalliset budjetit voisivat täydentää tätä strategiaa, koska Euroopan unionin budjetti ei ole riittävä, jotta se yksin toimisi vipuvaikuttajana ja jotta strategiatavoitteisiin päästäisiin. Annan tästä yhden esimerkin. Koulutus, tutkimus, kehitys. Tiedämme kaikki, että jos haluamme voittaa taistelun tulevina vuosina, tämä kysymys on aivan ratkaiseva. Kun keskustelemme EUn budjetista, puhumme asiasta, jolle meidän on annettava tiettyä merkitystä, mutta jos, jos jäsenvaltioiden budjettit suuntautuvat radikaalisti erilaisiin suuntaan, niin siitähän aiheutuu melkoisia ongelmia. Olemme edelleen kriisissä. Euroopan komissio on tehnyt nyt ehdotuksia tästä ohjausjaksosta ja se edellyttää, että enemmän kuin aikaisemmin löytäisimme poliittista tilaa sille, että voisimme käydä julkista keskustelua suurista talouden suuntaviivoista ja pohtisimme sitä, kuinka voisimme saada aikaan täydentävyyttä Euroopan unionin budjetin ja jäsenvaltioiden budjettien välillä. Siksi ehdotimmekin tätä konferenssia ja kiitän puheenjohtaja Lamasuuria siitä, että sain puheenvuoron täällä. Vielä viimeinen huomio. Minua järkyttää se, että tänä päivänä Euroopan komission mielessä EU, eurooppalainen ohjausjakso ottaa vain hyvin virallisesti mukaan parlamentaarisen ulottuvuuden. Minun mielestäni kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin tehtävänä on luoda itsellemme oma roolimme tässä menettelyssä. Se on sitäkin tärkeämpää, kun ajatellaan, että tämän menettelyn myötä ei, pidä, e, ei, ole päädytä byrokraattisiin sanktioihin, vaan kyseessä on tällainen poliittinen harjoitus, kun ajatellaan budjettipolitiikan sisältöä, jossa näistä ei julkisesti käydä keskustelua, poliittista keskustelua, niin pelkäänpä, että siihen sisältyy suuria vaaroja ja demokratiamme toiminta saattaa vaarantua tässä joitakin huomioita tämän iltapäivän keskusteluun. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci, euh, merci Pervanche. Kiitos Pervanche. Kaikki ovat hyvin ymmärtäneet, että eurooppalaisen ohjausjakson myötä tulee jotakin aivan uutta. Budjettiesitykset, kansalliset sellaiset, ne siis alistetaan keskustelun kohteeksi ja arvioitavaksi Brysseliin. Kuitenkin Brysselissä tämä siis tehdään, mutta Bryssel ei niistä päätä. Ei ole komissio tai parlamentti, joka täällä Brysselissä päättää tämän, vaan että jokainen maa arvioi toisten toisten maiden budjetteja. Meillä on 27 ministeriä, jotka kokoontuvat ja tarkastelevat yhdessä kaikkia budjettejaan. Komissio antaa oman lausuntonsa, mutta ei millään muotoa eurooppalaiset toimielimet ole niitä, jotka tästä päätöksiä tekevät. Eli tämä ei ole yhteisötoimintaa. Yhdessä katsotaan budjettiesityksiä kustakin maasta monet teistä sanoivatkin sen, että poliittinen ongelma on siinä, että jos ei muodollisesti parlamentit, kansalliset parlamentit tähän ryhdy, niin mitään julkista keskustelua ei ole. Se, mitä Eurooppa-neuvosto antaa suuntaviivoina valtiovarainministerin kokouksesta, niin eihän siitä tulee mitään tällaista keskustelua. Ja silloinhan vain tehdään päätös parlamenteissa. Tässä on demokraattinen legitimiteetti kysymyksessä. Tässähän demokratia ja parlamentit ovat ytimessä kussakin maassa. Meidän on mietittävä sitä, että kuinka me voimme parantaa tällaista aukkoa tai epätasapainoa jotta saisimme tähän menettelyyn tällainen eh, parlamentaarinen keskustelu tämän muiden vastuuden lisäksi. Teille on eh, jaettu tällainen asiakirja tämän komissiolta peräisin. Täällä on taulukko, joka on, jossa on aikataulu tammikuusta helmikuulle – erilaisia hienoja nuolia ja täällä on eurooppalaisen ohjausjakson eri vaiheet näkyvissä. Siis Tämä on uskomatonta. Tässä ensin on näitä kasvukysymyksiä. Sitten käydään ministerineuvostossa keskustelu ja parlamentin sisällä Euroopan parlamentissa käydään keskustelua. Tällä keskustellaan koko ajan. Ei tässä kuitenkaan ole meidän budjetistamme kysymys, vaan teidän. No sitten on huippukokous maaliskuussa. Puolivälissä huhtikuuta sitten hyväksytään jokaisessa maassa tämä konvergenssiohjelma. Tämä tietenkin riippuu kustakin maasta, mutta kansallisella parlamentilla on tässä sananvaltaa kyllä. Tämähän on vähän kuitenkin liian myöhään, koska Eurooppa-neuvosto on asiasta jo keskustellut. Minusta tuntuu, että tässä nyt on ongelma, joka saattaa olla vakavakin. Jos laajaa julkista keskustelua ei käydä näistä valinnoista, suurista valinnoista, ja jos, jos keskustelu käydään ikään kuin salaisesti suljettujen ovien takana, niin sehän tarkoittaa sitä, että kansa joskus nousee takajaloilleen. Jos tehdyt päätökset ovat mukavia ja kansalle sopivia, esimerkiksi että jaetaan rahaa, kasvu, kasvu toimii ja kaikilla on mukavaa, niin tulevina vuosina näin ei tule olemaan täytyy katsoa sitä tapaa, jolla kansalliset parlamentit voivat tähän puuttua heti alkumetreiltä lähtien, niin että koko menettely on avoin ja sitä seuraa jatkuvasti julkinen eh, keskustelu, jossa parlamentilla on roolinsa kussakin maassa. Sitten täällä on lisäpuheenvuoropyyntöjä sekä kansallisista parlamenteista että Euroopan parlamentista. Me olemme tasa-arvoisia. Nyt annan Romanian kansalliskokouksen edustajalle puheenvuoron Adrian, joka on varapuheenjohtaja budjettivaliokunnassa. Kiitos. I would like to point out the fact that We are now halfway. No niin, todella tänään kun keskustelemme parlamenttien välisessä kokouksessamme budjettien koordinoinnista, niin vastikäisessä keskustelussa tästä ohjausjaksosta Euroopan parlamentissa ymmärsin, että tässä on myös tiettyä tällaista perustuslaillista kateutta parlamentin ja neuvoston välillä tästä ohjausjaksosta. Ja juuri tästä syystä tänään tämän päivän keskustelullamme on mahdollisuus todella olla hyvin hedelmällinen ja antaa oma panoksensa, vaikka kansallisten parlamenttien roolia ei eksplisiittisesti olekaan mainittu eurooppalaisen ohjausjakson kohdalla. Italialainen kollega tuossa aiemmin totesi, että EU 2020-strategian tavoitteet on otettu huomioon kansallisissa uudistusohjelmissa ja myös konvergenssi- ja vakausohjelmissa, jotka esitellään komissiossa tässä kuussa. 2011 on ensimmäinen vuosi, jolloin näiden kahden ohjelman on oltava toisiaan täydentäviä, johdonmukaisia ja konvergenssissa aiemmin niistä päätettiin erikseen. Romaniassa toukokuun loppuun mennessä hallituksemme on esiteltävä 2012-2013 vero- ja budjettisuunnitelmansa. Ja todella kyseessä on ihan laki, joka tätä vaatii. Ja tämä on ensimmäinen askel ähm, koko tässä kokonaisuudessa ensimmäinen askel, jolloin nämä tiedot tulevat myös Romanian parlamentille. Meillä on tietyt katot, keskipitkän aikavälin katot indikaattoreillemme tässä otetaan huomioon budjetin tasapaino, hallinto, ylijäämä, alijäämä ja niin edelleen. Tämän lisäksi meillä on äh, neuvosto, jo saman lain perusteella tämä neuvoston tulee hallitusta ja parlamenttia tukea budjetti- ja verotuspolitiikkaa suunniteltaessa, valmisteltaessa avoimuuden ja julkisen rahoituksen kestävyyden on tässä myös toteututtava. Tämä strategia yhdessä lainsäädäntöehdotusten kanssa on parlamenttimme käsittelyssä toukokuun lopussa kesäkuun alussa. Ja tuolloin meillä on tilaisuus arvioida, kuinka Eurooppa 2020 strategian tavoitteet heijastuvat oman maamme budjettiesityksessä ja tietenkin sitten synergiassa Euroopan yhteisöjen budjetin kanssa. Euroalueella kaikkein tavallisin parlamentaarinen budjettikäsittely käsittely on juuri keväinen budjettikeskustelu, mutta kun nyt katsotaan eurooppalaista ohjausjaksoa ja katsotaan erilaisia kansallisia ohjelmia, konvergenssiohjelmia ja vakausohjelmia, niin kansalliset hallitukset yhdessä komission kanssa tekevät ehdotuksia ja suosituksia ja kansallisten parlamenttien roolia ei ole otettu huomioon ensimmäistä EU-ohjausjaksoa valmisteltaessa. Kuitenkin parlamenttikeskustelu antaisi läpinäkyvyyttä koko tälle prosessille. Ja minä ehdottaisinkin, että helmikuussa, kun esitellään suunnitelmat ja ohjelmasuunnitelmat, myös kansalliset parlamentit otettaisiin mukaan tähän työhön. No tietenkin tämä nyt on Romanian esimerkki, jokaisessa maassa on omat sääntönsä, mutta ohjelmat ja niiden alakohtaiset ulottuvuudet hän tietenkin käsitellään kansallisten parlamenttien eri valiokunnissa. Tämä olisi mielestäni oikea tapa toimia. Niin, tässä se. Juu, kiitos. Euh, Kiitoksia konkreettisesta ehdotuksesta. Seuraavana siirrymme Ruotsiin Sven Erikke Bukt. En nyt taas tätäkään osaa ääntää. Bukt. Herr president. Niin, Bykt on tämä minun sukunimeni ja kiitos puheenvuorosta puheenjohtaja. Minä olen, niin kuin Jöran Pettersson, joka tässä aiemmin puhui, myös talousvaliokunnan jäsen ja Ruotsin kanta budjettiin EUn tasolla on hyvin tunnettu. Varmasti monet tietävät, että meidän kantamme on tällainen rajoittava, tiukka linja. Ja kyllä tätä on syytä tässäkin tilaisuudessa jälleen korostaa, kun vaikeita aikoja elämme ja useimmat jäsenvaltiot joutuvat toteuttamaan voimakkaita leikkauksia kansallisissa budjeteissaan. Eli kova hinta maksetaan. Euroopan kansalaiset maksavat kyllä kovaa hintaa, kun sosiaalisia hyvinvointijärjestelmiä leikataan ja miljoonat eurooppalaiset samalla ovat työttömiä. EU-hanke minun mielestäni on hyvin kriittisessä vaiheessa, kun epätasapaino kansalaisten välillä kasvaa Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Tämä nähtiin aika selvästi mitä tapahtui esimerkiksi Egyptissä, kun ihmiset lähtivät osoittamaan mieltään, mutta niin myös Hyde Parkissa 150 000 ihmistä protestoi tätä tilannetta vastaan, kun epätasapaino kansalaisten välillä kasvaa. Mielestäni meidän ei tulisi nyt leikkiä tulolla, leikkiä tulella meidän tulisi todella nyt pitää hyvin tiukkaa linjaa. Ennen kaikkea kyse on toimintamme tehostamisesta. Tämä meidän tiukkuutemme merkitsee sitä, että tietyillä aloilla on annettava kaasua ja toisilla taas jarrutettava. Ja meidän tulee antaa kaasua siinä vaiheessa, kun pyritään luomaan työpaikkoja Euroopan kansalaisille. Ja jarruttaa meidän tulee taas eh, muilla politiikan aloilla, esimerkiksi maatalouspolitiikan aloilla, jotta voimme satsata työpaikkoihin. Usein puhumme siitä, että EU jakaantuu A- ja B-luokan kansoihin, mutta me olemme myös jakamassa kansalaiset A- ja B-luokan kansalaisiin, niihin, joilla työtä on ja niihin, joilla työtä ei ole. Ja siksi meidän tulisi keskittyä hyvin selkeästi työllisyyteen. Työllisyyden on oltava kaikkein merkittävän prioriteettimme talouskriisistä huolimatta. Talouskriisiä ei saa käyttää saavuverhona passiivisuudelle. Me tarvitsemme lisätyöpaikkoja, parempia työpaikkoja. Meidän on investoittava koulutukseen, tutkimukseen, ympäristöystävällisiin teknologioihin ja myös infrastruktuuriin. Ja tarkoitan tällä myös rajat ylittäviä infrastruktuurihankkeita. Tämän lisäksi meillä on oltava hyvin tiukkaa talouspolitiikkaa. Valtioiden tilanteen on oltava tasapainossa niin, että rahaa on sitten vaikeina aikoina hiukan, hiukan siellä kassan pohjalla ja No täällä nyt puhutaan rahoitussektorin yhteisistä säännöistä, pelisäännöistä, mutta kansalaisemme ovat maksaneet valtavan hinnan rahoitusalan huolimattomuuden ja löyhäkätisyyden vuoksi. Ja en usko, että kansalaisemme ovat valmiita tällaista maksua enää suorittamaan. Meidän on äh, huolehdittava siitä, että kansallisella tasolla huolehditaan työmarkkinamalleista, palkkapolitiikasta, äh, veropolitiikasta, eläkejärjestelmistä sekä sosiaaliturvajärjestelmistä. Euroopan unioni ei ole liittovaltio, sitä ei liittovaltiota tule. Se on yhteistyöhanke ja sen pitää säilyä yhteistyöhankkeena, joka ei epätasapainoa ja epäreiluutta kasvata vaan vähentää. Ja siksi työllisyyspolitiikka on aivan avainasemassa EUn onnistumisen tai epäonnistumisen suhteen. Merci, mon cher collègue. Kiitos, kollega. Sitten, eh, sitten Unkariin, mutta Euroopan parlamentin puolella. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ehkä pari lyhyttä huomiota minultakin mitä nyt tulee aiempien puhujien puheenvuoroihin. Olen erittäin iloinen siitä, että meillä on tilaisuus tavata toisiamme, tilaisuus järjestää tämä tapaaminen. Mm, tämä on meille kaikille todella suuri ilo. Minua ei, eikä meistä varmasti ketään kukaan tänne joutunut pakottamaan. On hienoa näin keskustella. Ja täällä on puhuttu siitä, että tutkimusta ja innovaatioita varten tarvitaan lisää rahoitusta. Olen tästä täysin samaa mieltä. Olen sitä mieltä, että Euroopan unionin talousarvio määrärahoja tulee käyttää sellaisiin tavoitteisiin, joiden tulokset ovat parempia kuin että jos nämä rahat olisi käytetty yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla. Sillä jäsenvaltiot ja Euroopan unioni yhdessä voisivat mm, ehkä käyttää alalla yhteensä tarpeeksikin rahaa, mutta tämän sirpaloitumisen vuoksi emme ole kilpailukykyisiä. Kilpailukykymme ei ole riittävän hyvällä tasolla Intia tai Kiina tai Yhdysvaltoja ajatellen. Jos puhaltaisimme yhteen hiileen ja laittaisimme kaiken samaan pottiin, niin varmasti tilanne olisi huomattavasti parempi. Kysymys on tietenkin siitä, ovatko jäsenvaltiot tähän valmiit. Ovatko jäsenvaltiot valmiit luopumaan yksinmääräämisoikeudestaan siitä, että koulutus- ja innovaatiopolitiikka rahoitetaan yksinomaan jäsenvaltioiden tasolla katsovatko jäsenvaltiotkin, että voimakkuus tulee voimien yhdistämisestä. Yhtenäisyys on voimaa. Sitten puhuisin myös ydinvoimaloiden lakkauttamisesta. Jos me varaamme määrärahoja ydinvoimaloiden toiminnan päättämiseen, niin kyse on voimaloista, jotka nykykunnossaan aiheuttavat konkreettista vaaraa, paitsi niissä jäsenvaltioissa, joiden alueella ne ovat, myös muissa jäsenvaltioissa. Ja näin tämä tehtävä on hyvin perusteltu. Ja katsoisinkin, että meidän tulisi käyttää EU määrärahoja tai mm, antaa EU-määrärahoja näiden toimia, to, toimia, näitä toimia varten niiden käyttöön. Talousarviossa on kohtia, jotka ehkä jotka on tarkoitettu esimerkiksi uusiutuvien energianlähteiden e, e, käytön edistämiseen, mutta erottaisin nämä toisistaan, koska emme ole saavuttaneet yksimielisyyttä esimerkiksi ydinvoiman, ydinvoimasta luopumisen suhteen. On ihmisiä, joiden mielestä ydinvoima on äärimmäisen vaarallista ja jotka vaativat ydinvoimasta luopumista, pitävät tätä ainoana toimintamahdollisuutena. On kuitenkin myös Toinenlainen mielipide on ihmisiä, jotka katsovat, että muuta vaihtoehtoa ei ole kuin ydinvoiman käyttö. Uusiutuvien energianlähteiden alalla, ja tästä olen aivan varma, tulemme myös tulevalla ohjelmakaudella varaamaan niitä varten määrärahoja. Kiitos. Merci, mon cher collègue. Alors, nous revenons. Kiitoksia. Nyt palaamme kansallisiin parlamentteihin. Anna puheenvuoron Alicia Olitsovskalle. Hän on Puolan parlamentista. Dziękuję bardzo. E, szanowni Państwo, e, Polska... Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Puola uskoo edelleen, että, se, että Puolalle ja EUn budjetille juuri kohesiopolitiikka on äärimmäisen tärkeää. Luonnollista on, että kohesiopolitiikassa vastataan alueiden kehittämisestä. Tämähän nyt on aivan ilmeistä. Ja näin ollen kaikkien jäsenvaltioiden tulisi valita omat prioriteettinsa ja aina riippuen sitten eri alueiden tarpeista tulisi keskittyä juuri niihin. Tämähän on yksi Eurooppa 2020 strategian tavoitteesta. Kohesiopolitiikan tulisi tukea innovaatioita, moderneja infrastruktuureita, kuljetusinfrastruktuureita, tietotekniikkahankkeita ja kaikkea luovaa innovatiivista potentiaalia, mitä alueilla on. Ja ne alueet tarvitsevat erityistä tukea, joiden talouskehitys on erityisesti kärsinyt viimeaikaisesta talous- ja rahoituskriisistä. Tämän lisäksi katsomme, että sosiaalirahaston tulisi olla merkittävä osa kohesiopolitiikkaa. Puola katsoo, että meidän tulee jatkaa keskustelujamme EU-budjetin tulevasta rahoituksesta. Tämänhetkistä omien varojen järjestelmää pidämme varsin monimutkaisena ja myös läpinäkymättömänä. Talous, EUn talousarvion tulisi keskittyä erityisesti talousarvion rakenteeseen eikä niinkään talousarvion määrärahojen yhteissummaan. Kaikki mahdolliset uudet omien varojen lähteet tulisi perustaa jaetun taakan periaatteelle. Erityisesti kun ajatellaan hyvinvoinnin tasoa eri jäsenvaltioissa. Siksi vastustamme ajatusta tai niitä ajatuksia, jotka pyrkivät uusien eurooppalaisten verojen tai maksujen keräämiseen. Tätä vastustamme. Samoin vastustamme kaikkia uusia tulonlähteitä EU-budjetille, esimerkiksi tätä päästökauppajärjestelmää. Joten Tämä on meidän kantamme. Mm, tämä on Puolan valtiovarainministeriön kanta. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoro Arvan Woltersille. Hän edustaa Belgian edustajien huonetta. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, Kiitos puheenjohtaja, parhaat kollegat, kun täällä nyt puhutaan ko- koordinaatiosta ja synergiamahdollisuuksista EU-budjetin ja kansallisten budjettien välillä, niin puheenjohtaja, olen samaa mieltä siitä, että on hyvin ongelmallista, että kansallisia parlamentteja ei kuulla tarpeeksi. Kun katsotaan Belgian tilannetta, no meillä on tällä hetkellä virkaministeriö, hallitus, vallassa. Tilanne on tästä syystä hieman ongelmallinen ja katson myös niitä puitteita, joissa vaalit sitten järjestetään. Ja olen aika huolissani sitä, että hallitus meidän tapauksessamme päättää ja lyö lukkoon tulevien neljän vuoden talousarviot ja tässä on tiettyjä poliittisia tavoitteita, jotka määrittelevät aika pitkälti sosioekonomiset puitteet mahdollisille toimillemme. Ja haluaisinkin kuulla, että mikä on tilanne sitten muissa jäsenvaltioissa. Tiedän, että tämä ei ole sitovaa ja saattaa tietenkin olla, että muissa maissa hyvinkin kuullaan kansallisia parlamentteja uudistusohjelman ja vakaussopimuksen puitteissa. Voi olla, että muut parlamentit ovat tässä kuultavina. Rova Beres, hän puhui tästä asiasta. Ja haluaisinkin jonkinnäköisen kokonaiskäsityksen siitä, miten tämä toimii muissa jäsenvaltioissa. Ja mielestäni on hyvin tärkeää, että kansalliset parlamentit ottaa tähän työhön mukaan. Kysehän on siitä, että sosioekonomiset puitteet luodaan pitkäksi aikaa, ne lyödään lukkoon ilman, että kansallisia parlamentteja kuullaan. Ja toki kansalliset parlamentit ovat sitten velvoitettuja sovituista sitoumuksista pitämään kiinni niitä kunnioittamaan. Niin, sitten puhuttiin kesäkuusta, jolloin meidän valtiovarainministerimme on annettava hyväksyntänsä ehdotuksille, jotka ovat jäsenvaltioiden yhteisiä. Ja henkilökohtaisesti minun on hyvin vaikea ymmärtää, miten objektiivisesti tätä sitten voidaan käsitellä. Voin hyvin kuvitella, että kun katsotaan tiettyä jäsenvaltiota, todetaan, että ehdotuksenne eivät riitä meille, niin miten rahoitusmarkkinat sitten mahdollisesti reagoivat? Tämäkin on huolenaihe, joka minulla tässä on. Eli vain pääministerit ja 27 valtiovarainministeriäkö tämän arvioivat? Mielestäni näillä päätöksillä voi olla tietyille jäsenvaltioille erittäin äh, kauaskantoisia seurauksia jäsenvaltioille, joiden ponnistelut eivät sitten ehkä edes riitä joten haluaisin nähdä, että kansalliset parlamentit jotenkin otettaisiin tähän työhön mukaan monissa jäsenvaltioissa. Kun ajatellaan kansallisia parlamentteja, ne eivät ole mukana, mutta Belgiassa hyvin monia eri hallinnon aloja käsitellään ja niistä päätetään alueilla, alueellisilla parlamenteilla. Ja alueelliset parlamentit nyt eivät ainakaan ole tässä työssä mukana. Näin on siis ainakin Belgiassa, kun puhutaan innovaatioista, tutkimuksesta, energiasta, niin nämä toimivallat kuuluvat varmaan muissakin jäsenvaltioissa usein alueellisille parlamenteille tai osavaltioparlamenteille, joten tällaisia huolenaiheita minulla tässä. Merci beaucoup, madame. Kiitos teille. Puheenjohtaja Mutta Pinto Portugalin parlamentista. Ehm, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin muistuttaa, että nyt kun meillä on tämä ensimmäinen vuosi, kun sovelletaan ohjausjaksoa, tämä ei ole ollut mikään helppo vuosi Portugalille, jos nyt tästä on tarve muistuttaa. On sanottava, että kansallisten budjettien kornointi ja kornointin puute, kun tehtiin ehdotuksia, joista neuvoteltiin Eurooppa-neuvostossa – ennen, kun niitä esiteltiin Portugalissa, oli syy, joka osaltaan johti siihen, että maaliskuussa Portugalin hallitus kaatui. Voi olla, että tämä kaukaisesti liittyy myös eurooppalaisen ohjausjaksoon. Haluaisin sanoa, että tänä vuonna, jona e, Portugali on joutunut vaikeuksiin, jotka johtuivat e, erityisesti velan kasaantumisesta. Monien Euroopan maiden ja erityisesti oman maani tilanne on e, nostanut esille ongelman, uskon yleiseksi. Ei ole mitään helppoja selityksiä mitkä johtavat siihen, että tarvitaan rahoitustukea, niin kuin Portugalissa kävi. Ei kyseessä ole pankkien ongelma eikä rahoitusjärjestelmän ongelma tai niin kuin monissa muissa maissa on tapahtunut, että olisi ollut epäluotettavuutta kansallisessa taloudessa. Jollakin tavalla Portugalin tilanne johtaa siihen, että on ajateltava sitä, onkohan euro nyt riittävästi sopeutunut tilanteeseen vuosikymmenillä, jolla epätasa, epätasapainostilanteet ovat vain kärjistyneet. Toivon, että tulevissa vaaleissa saadaan poliittista tukea budjetin vahvistamiselle ja että voidaan vähentää rakenteellista velkaa, joka uhkaa kasvua. No me puhumme täällä nyt eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Portugalin parlamentti ei hyväksynyt niitä toimia, joista Euroopan kumppanit olivat neuvotteleet, ja uskon, että tähän nyt merkittävä syy oli se, että näitä toimia ei oltu esitelty etukäteen Portugalissa. Tähän siis liittyy koordinaatio-ongelma. On myös sanottava, että näistä asioista neuvoteltiin vähän salaillen. Tähän liittyy kiireellisyyssyitä, mutta pelkäänpä, että tähän voidaan sortua tulevaisuudessakin. Puheenjohtaja Lamasuurkin jo tämän implisiittisesti sanoi. Olemme nyt palaamassa samankaltaisiin keskusteluun kuin silloin, kun puhuimme kasvu- ja vakaussopimuksesta. Eli kun päivitetään kansallisia suunnitelmia, ne olisi ennen mitä myöhemmin esiteltävä kansalliselle parlamentille. Tuolloin ajateltiin, että ne pitäisi esitellä jälkikäteen niin, että seuraavan vuoden ennustukset voitaisiin ottaa huomioon, mutta nyt ollaan palaamassa aikaisempaan vaihtoehtoon, eli ajatuksen, jonka mukaan on niin, että mikäli nämä tavoitteet tai toimet ovat riittämättömiä, niin jäsenvaltio voisi muuttaa niitä silloin, kun syys-lokakuussa hyväksytään kansalliset budjetit. Olisi tiedettävä, missä määrin tämä rajoittaa kansallisten parlamenttien valtuuksia – jos ei niillä ole mitään roolia Euroopan ohjausjaksossa. Käytännössä kansallisten parlamenttien toimintaa ehdollistetaan tällä etukäteen annettavalla vihreällä valolla, joka on saatava Euroopan tasolta taloudellisesta näkökulmasta katsoen. Uskon, että on järkevää, että vuosittaisessa budjetissa otetaan huomioon monivuotiset suunnitelmat ja lähentymissuunnitelmat, mutta uskon, että kansallisten parlamenttien on poliittisesti osallistuttava tiiviimmin keskipitkän aikavälin suunnitelmiin, esimerkiksi valtiovarainministereiden kuulemisille ja niin, että laaditaan suuntaviivoja ohjelmia varten ja että kansalliset parlamentit osallistuvat paremmin eurooppalaisen ohjausjaksoon. Tämä on tärkeää niin, että ei käy niin, että parla- kansalliset parlamentit joutuvat tai näkevät itsensä täysin ehdollistettuina. Se herättäisi turhautumista kansallisissa parlamenteissa, koska tulisi sellainen vaikutelma, että niitä ei olisi kuultu, e, kun kuitenkin hallitukset neuvottelivat näistä asioista Brysselissä. Kiitoksia näistä viesteistä. Teillä oli hyvin arvokasta viestiä. Teillähän on hyvin suuria vaikeuksia omassa maassanne ja nopeasti pitää valmistella kansallisia vaalejakin. Eh, sitten Rova Tryppel Euroopan parlamentista. I would like to... Kiitos. Minä haluaisin... Voting Martin Luther King. Minä haluaisin halua sanoa samalla sanaa kuin Martin Luther King, I have a dream. Ja voin sanoa, että minä olen hyvin iloinen tästä yhteisestä kokouksesta, joissa meillä on mukana monesta eri maan parlamentista jäseniä tässä Euroopan parlamentin valiokunnassa. Minun mielestäni on hyvä tilaisuus ja korkea aika miettiä sitä, mitkä yhteiset etumme ovat. Meillä on vähän tällainen antagonistinen peli tässä menossa Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden välillä, eli maat vastaan Brysseli. Mutta Tämä ei ole hyvä tapa jatkaa, koska poliittisesti sehän tarkoittaisi sitä, että me pystyisi vastaamaan suuriin haasteisiin. On hyvä, jos me yritämme yhdessä katsoa, mikä on yhteinen etumme tässä globaalissa tilanteessa. Ja jos me Euroopassa en, emme ymmärrä, että meidän täytyy toimia yhdessä ollaksemme voimakkaimpia tässä maailmantilanteessa, jossa Venäjä, Brasilia, Kiina, Intia ovat nousemassa, niin silloin todellakin tulee suuria vaaroja siitä, että olemme menettäjiä. Ehkä me voimme todellakin tunnistaa nämä yhteiset etumme. On kysymys nimenomaan Euroopan kilpailukyvystä – ja koska olen vihreiden edustaja parlamentissa, niin lisään aina sen tähän, että kilpailukyky nykyään tarkoittaa sitä, että ekologinen kestävyys ja high-tech ovat siinä mukana. Me tarvitsemme uusia työpaikkoja, me tarvitsemme uusia tuotteita paitsi sisämarkkinoille, myös globaaleille markkinoille. EU 2020 strategia niin sekä Euroopassa että kansallisesti meillä on syytä e- investoida tutkimuksen, kehitykseen, koulutukseen ja innovaatioihin, koska muuten me emme ole valmiita tähän uuteen kilpailutilanteeseen. Kun me katsomme, minkälaisia intressejä meillä on, täällä mainittiin jo koheesiopolitiikka ja maatalous, on jos halutaan vastata suuriin haasteisiin, kuten ilmastonmuutos ja osallistava kasvu muun muassa, niin meidän täytyy kestävämmällä tavalla muotoilla politiikkamme. Hyvin suuri osa Euroopan budjetista ja tietenkin kansallisista budjeteista eh, kuuluu tähän, mutta meillä on hyvin paljon poliittisia yhteisiä intressejä. Sitten omat varat Euroopan unionin budjetissa. Tämä on vaikea aihe, eikä ole kovin helppoa tästä ketään vakuuttaa. Minä kuitenkin kerrot, minkälaisia ajatuksia tai perusteluja minulla asiaan on se, että voitaisiin kerosiinivero CO2 vero ottaa käyttöön, niin tällä tavalla voitaisiin hyvin tukea Euroopan unionin budjettia, koska nämä ovat ylikansallisia veroja. Kriisiaikoina voidaan hyvinkin ymmärtää se, että nämä ovat hyviä ajatuksia. Alun perin Euroopan perussopimuksissa on mainittu omat varat. Eihän se ole mikään uusi ajatus. Meidän täytyy vain ottaa se uudelleen käsittelyyn ja antaa sille uusi asu. Hyvin tekninen taso Euroopan unionin budjetissa tähän on, mutta tietenkin täytyy olla poliittinen päätös ja uskoa ja poliittista halua, jotta EU saisi kilpailukykyä ja EU-strategia 2020 saisi uutta ilmaa siipiensä alle. Jos me emme onnistu tässä, niin, niin, niin silloin me häviämme. Ja minun mielestäni nyt pitäisi käyttää tätä tilaisuutta todetaksemme, että me olemme samaa mieltä asioista, eli minulla on unelma. Bien, merci Elga. Kiitos Helga tästä unelman kertomisesta. Meille on tullut Liettuan parlamentin edustajana joukkoomme herra Andrio Kaitis. Hän on pyytänyt puheenvuoroa. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Iš ties e, mes Lietuvų. Kiitos. Tema, kurioje parlamentas yra labai stiprus ir mandatuodami. Meillä on e, Liettuassa hyvin voimakas parlamentti ja meidän Eurooppa-asiain valiokuntamme siinä ovat mukana myös eh, muiden eh, valiokuntien puheenjohtajat, muun muassa eh, budjetti, valiokunnan puheenjohtaja ja suunnittelemme eri ohjelmia ja luonnostelemme kaikki yhdessä vuosittaisen ohjelmamme ja katsomme todella konvergenssiohjelman kautta yhteensopivuutta. Tänä vuonna eurooppalaisen ohjausjakson suhteen olemme tehneet kotiläksymme ja tarvittavat valmistelut. Olemme eh, keskustelleet kansallisten ohjelmien suuntaviivoista sekä tavoitteista, joihin tulee pyrkiä vuoden loppuun mennessä. Nyt odotamme hallituksemme toimia valiokuntamme keskustelujen jälkeen. Siis äh, hallituksen ohjelma luonnosta odotamme. Ja tämän lisäksi olemme liittyneet äh, Eurooppa Plus-ryhmään. Emme ole euroalueen jäsen, mutta mutta esimerkiksi veropolitiikan alalla olemme valmiit koordinoimaan toimemme ja osallistumaan tähän yhteistoimintaan. Luonnollisesti pyrimme myös euroalueen jäseneksi sitä mukaan, kun Maastrichtin kriteerit täytämme näin tulee tapahtumaan vuonna 2008. Maastrichtin kriteerien täyttyminen oli hyvin lähellä. Oli enää joistain prosentin kymmenyksistä tuolloin kiinni, mutta valitettavasti talouskriisin kaatuessa niskaamme olemme nyt joutuneet taas kauemmaksi tästä tavoitteestamme. Luonnollisesti säästöohjelmamme on hyvin, ollut hyvin tiukka julkisella alalla. Menoja on leikattu hyvin voimakkaasti ja tiettyjä sosiaalisia jännitteitäkin näin syntyi maassamme, mutta olemme todella toimineet tarpeen mukaan ja toimimme jatkossakin. Ja mitä tulee eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja talous- ja rahapolitiikan koordinointiin, budjettipolitiikan koordinointiin, niin kaikki kaikista Euroopan unionin ehdotuksista olemme keskustelleet myös lisäveron käyttöönotosta ja samoin omien varojen lisäämisestä, mutta tämä keskustelu on tietenkin hyvin laajaa keskustelua. Komission suositukset eivät suinkaan riitä veropolitiikan koordinoinnin suhteen aika pitkä tie on vielä kuljettavana. Kiitoksia. Sitten eh, herra Mulder, viimeinen puhuja. Jos täällä vielä on puheenvuoropyyntöjä, niin nyt on hyvä, eh, eh, hyvä pyytää sitä nyt, koska muuten Mulder tekee johtopäätökset. Minä en tee johtopäätöksiä, jätän sen teille. Minä kuitenkin haluaisin sanoa jotakin asioita siihen liittyen, mitä Helga Trypel sanoi. E, me, jotka olemme Euroopan parlamentin e, jäseniä, niin me voimme päättää siitä, kuinka Euroopan unionin rahaa käytetään. Meillä ei ole mitään sanomista näihin omiin varoihin Euroopan unionin budjetissa. Ja jos te katsotte menneisyyteen, niin tämä on ollutkin tämä kiistanalaisen asia. Tällä hetkellä me voimme pitää tämän poikkeuksen voimassa, jonka mukaan meillä on vuodesta 1994 ollut erikoissäännöt yhden maan kohdalla, koska kaksi kolmasosaa palautetaan näistä maksetuista rahoista. Ja jos meillä on kerran tällainen sääntö, niin sitä pitäisi soveltaa kaikkiin maihin. Toinen asia sitten on Lissabonin sopimus. Siellä sanotaan hyvin selkeästi, että Euroopan unionilla täytyy olla omat varat. Sen jälkeen, kun eurooppalainen yhteistyö alkoi, niin tällaista suoraan nämä rahat ovat tulleet budjetista, mutta pitäisi olla riippumaton lähde myös Euroopan unionille. Tässä on parlamenttien asia koska tämä järjestelmä, mikä nyt on, niin se ei ole käsitettävä ollenkaan. En ymmärrä tätä asiaa. Täällä, täällä on neljä virkamiestä komissiossa, jotka hallinnoivat tätä asiaa, eli tämä on hyvin, hyvin vaikea asia. Meidän pitäisi pää, päästä siitä tilanteesta pois, jossa eurooppalaista veroa ei voida kerätä. 50, vuodesta 1952 asti tämä on ollut ajatuksena, mutta edelleenkään meillä ei ole tällaista. Enkä näe mikä, mitään järkeä, miksi tätä järjestelmää ei voitaisi muuttaa Täällä puhutaan aina negatiivisesti eurooppalaisista veroista. Eihän ne ole mitään uusia veroja. Me olemme vain puhumassa siitä, että tulisi riippumaton rahalähde näiden nykyisten verojen tilalle. Merci, mon cher collègue. Kiitos, rakas kollega. Nyt varmaankin me pääsemme tässä jo töidemme loppusuoralle. En nyt vedä yhteen näitä puheita ja johtopäätöksiä, mutta tässä rakentelen tulevaa yhteistyötä. Me tiedämme kaikki olemme samassa tilanteessa. Me olemme aivan PA. Se on itse asiassa etumme, koska nyt meiltä vaaditaan mielikuvitusta ja rohkeutta. Meidän täytyy keksiä jotakin. Tilanne on nyt sellainen, jossa eräissä maissa tilanne on huonompi kuin toisissa ja ne tarvitsevat toisten maiden apua. Näin ollen tässä onnettomuudessa eurooppalainen perhe on jälleen olemassa. Meillä on yhteisiä tavoitteita, meillä on tavoitteet sille, kuinka sairaus voitetaan – mutta meillä on myöskin tavoitteita tulevaisuuden rakentamiselle ja rahoittamiselle. Nyt kysymys on se, että kuinka parhaiten teemme tätä työtä. Tämän tapaamisen tarkoitus oli tämä, ja kiitän teitä hyvin antoisista puheenvuoroista. Minkälainen aikataulu sitten on? 24. Euroopan komissio, siis ensi viikolla, esittää esittää budjettiesityksensä vuodelle 2012. En tiedä, mm, miten kaikki tulee käymään. Minä oletan, että tässä tulee nollatason korotus, ehkä jopa alle. No täällä nauretaan, mutta Katsotaan, nauratteko vielä ensi viikolla. Sen jälkeen monissa parlamenteissa, kansallisissa parlamenteissa keskustellaan budjetin suuntaviivoista, puhutaan vakausasioista ja näin edelleen. Sitten 29.6. Euroopan komissio esittää ensimmäistä kertaa samana päivänä sekä ehdotuksensa monivuotiseksi budjettikehykseksi seitsemälle vuodelle, siis tämän edelleen Euroopan unionin budjetti, 2014-2020 ajanjaksolle, ja myöskin tulopuolen ehdotuksen. Eli ne tulet, tulot, joilla Euroopan budjetti rahoitetaan, kuka kukas tätä rahoitusta nyt antaa, sehän olette te. Kaikki ne verot, joista te päätätte. Ja aika hämärää eh, tämä toiminta on, eh, mutta sehän ei nyt kuulu tämän päivän aiheisiin. Me olemme puhuneet tästä ja puhumme sitten taas myöhemmin ensi vuonna. Palaamme tähän. 29.6. tämä siis julkistetaan. Tässä Euroopan unionin ehdotus politiikan rahoittamiseksi ja erityisesti 2020-ohjelman rahoituksen, mutta myöskin muut politiikka, kehitys, apu, ulkopolitiikka, maatalouspolitiikka ja näin edelleen. Syksyllä kaikissa mm, parlamenteissa äänestetään vuosi vuosittaisesta talousarviosta. Sitten valtiovarainministerit, jotka ECOFINissa kokoontuvat ja Eurooppa-neuvosto sitten loppujen lopuksi saavat tämän menettelyn valmiiksi, joka on siis eurooppalainen ohjausjakson menettely. Parlamentti antaa omat ajatuksensa tähän työhön Rova Peressä, joka äsken oli kokouksessamme kerää näkemyksiä ja äh, ottaa ne huomioon sitten omassa työssään. Minä oletan, että kussakin jäsenmaassa käydään keskusteluja parlamentin ja hallituksen kesken. Katsotaan, kuinka eurooppalainen ohjausjakso sitten hallitusten puolelta otetaan huomioon sillä tavalla, että parlamentti on siinä mukana kussakin maassa. Tämähän on jo alkanut eräissä maissa. Eli toimeenpanovalta ja lainsäädäntövalta keskustelevat keskenään. Tämä on tarkoitus tapahtua siis vuoden loppupuoliskolla. Vuoden loppupuoliskolla minun mielestäni olisi hyödyllistä tänä vuonna – tehdä niin, että meillä olisi tällainen seurantaelin tai jonkinlainen taho, joka seuraisi sitä, että miten eurooppalaisen ohjausjakson valmistelu kussakin parlamentissa etenee. Ja tietenkin olisi kysymys tästä jaksosta vuonna 2012. Tämän vuoden loppupuolisko, jota Puola vetää Euroopan unionissa – niin ehdotan, että me tapaamme puolalaisten kanssa ja mietimme sitä, että kuinka tällainen seurantaelin voidaan perustaa sillä tavalla, että se keräisi kaikilta kansallisilta parlamenteilta tietoa. Sellaisia selvityksiä, joissa kerrotaan, miten maa osallistuu eurooppalaisen ohjausjakson valmistelutyöhön. sitten ensi vuoden alussa, eli vuoden päästä, me esitämme kysymyksen teille ajateltavaksi. Silloin mietitään ensi vuoden alussa siis niitä mahdollisuuksia, joita meillä on järjestää tapaaminen budjettivaliokuntien puheenjohtajien kanssa, jotta me syvällisemmin keskustelisimme asioista. Aiheena ei olisi kuten tänään yleiset kommentit menettelytavasta, vaan kävisimme ihan itse asiasta keskustelua. ja keskustelu pohjautuisi komission laatimiin asiakirjoihin tästä ensimmäisestä eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Siihen sisältyisi ennusteet taloudesta ja raportit kasvusta, oletettavissa olevasta kasvusta. Tämä kertomus tulisi sitten tammikuussa. Eli kaikki komission hypoteesit olisivat meillä tammikuussa – Maaliskuun lopussa sitten olisi Eurooppa-neuvosto, no, neuvoston kokous, joka määrittelee suuret suuntaviivat. Ja kaikissa maissahan sitten käydään omaa keskustelua. Mutta tämän tyyppinen kokous olisi hyvä, siis Tanskan kaudella kansankäräjien edustajan eh, läsnä ollessa jossakin tai Euroopan parlamentissa tai missä vaan tapaisimme, jotta me voisimme vaihtaa näkemyksiämme ja reagoida siihen, mitä komissio meille sanoo. Meidän pitää keskustelumme ottaa eh, huomioon, keskustelussamme ottaa huomioon Euroopan unionin budjetin sisältö – kaikki ovat sanoneet, että ponnisteluja on tehtävä, mutta parlamentti Euroopassa joutuu myös tekemään jotakin ja, ja säästämään budjettivaroja. Teillähän on oikeus pyytää meiltä tilejä. Te voitte suoraan meiltäkin pyytää, ei tarvitse mennä ministerin kautta. Ja sitten eh, samaan aikaan me mietimme, kun käytämme rahaa, että rahoitetaanko niillä tulevia politiikkoja. On puhuttu maataloudesta, on puhuttu infrastruktuurista ja monista muista aloista. No, valtiovarainministerit myös puhuvat asiasta. Tämän keskustelun jälkeen sitten jokainen voisi omaan budjettikeskustelunsa tuoda eurooppalaisen perheen ulottuvuuden ja kertoa, miten tulevat politiikan sektorit eh, rahoitetaan suoraan välillisesti. Ja tällä tavalla me voimme Euroopan parlamentissa ottaa huomioon kansalliset näkemykset paremmin. Oikein, että miten tämä palautus Euroopan budjetista, onko se oikeudenmukainen, on vähän rahaa, ja kun rahaa on vähän, niin miten toimitaan sillä tavalla, että se toimii parhaiten paitsi, paitsi omalle maalle, niin koko perheen hyväksi. tämän tyyppinen kokous on järjestettävä ja jos, jos se kiinnostaa, niin siitä tulee yksi osa eurooppalaista ohjausjaksoa. Se voisi olla aivan oma aloitteensa. Mutta joka tapauksessa te olette hyvin ymmärtäneet, että Euroopan parlamentissa me huolehdimme siitä, että että meidän pitää miettiä, onko tällainen tapaaminen hyödyllinen joka vuosi. Me voimme ehkä käyttää tämän tyyppisiä tilanteita hyödyksemme, jotta voimme keskustella keskenämme monivuotisesta rahoitusnäkymistä ja kehyksestä ja rahoittamisesta. Mitä enemmän me teemme yhdessä työtä, niin sitä paremmin me tietenkin voimme vaikuttaa lopputulokseen. Rahoitusongelmat Euroopan budjettiin on otettu monella tapaa esiin ne rahoitetaan euro- kansallista budjeteista ja Mulder sanoi, että tulopuolen parlamentilla ei sananvaltaa. Mutta ei teilläkään ole. Ei kukaan voi tästä tulopuolesta keskustella. Tämä on pakollinen meno jäsenvaltioille. Kansalliset parlamentit äänestävät tästä budjetti osuudesta. Se on kuitenkin pakollinen, sitä ei voida mitenkään pienentää, koska se perustuu perussopimuksiin. Tämä hoidetaan budjettiministerien kesken ovien takana. Siellä on virkamiehiä, jotka ovat sitten laskeneet laskelmat ja tämä julkaistaan sitten virallisessa lehdessä tämä tulos. Ei tässä ole mitään demokraattista, ei ole mitään eurooppalaista kansanvalitsemaa edustajaa tässä kuviossa mukana. Kukaan ei tiedä, tämä on aivan absurdia, ei tällä tavalla voida jatkaa. Ja tämä on asia, josta meidän on yhdessä puhuttava. Eurooppa maksaa ja te maksatte. Ja tietenkin ja tähän mennessä minkäänlaista julkista keskustelua ei ole ollut. Euroopan parlamentissa me kyllä puhumme, mutta julkista yleistä keskustelua maissa ei ole, e, koska tämä käydään ministereiden kesken. Tilanteen on muututtava ja nyt tämä kriisi, jossa me olemme, kaikilla valtioilla on nyt velvollisuus säästää rahaa, niin on myös löydettävä uusia menettelyjä tänne meille. Meidän täytyy toimia sillä tavalla, että vähäinen raha on hyvin käytetty ja että päätöksentekomenettelyt ovat täysin avoimia ja että julkista keskustelua käydään ja päätökset tehdään kaiken olemassa olevan tiedon perusteella. Teillä kuitenkin on viimeinen sana. Näin, hyvät kollegat. Kiitos siitä, että osallistuitte tähän. Ja ehdotan, että pidämme yhteyttä. Meillä on kiertävä puheenjohtajuus ja, ja tässä todellakin on yhteisestä eurooppalaisesta työstä kysymys. Ja hauskaa kotimatkaa. Istunto on päättynyt.